Good morning everybody. Thank you for reminding me to begin on time. Hyvää huomenta. Pyrimme aloittamaan ajoissa. Olemme jo hieman myöhässä. Näin, että meillä on täällä valiokunnan jäseniä. Tervetuloa kaikille jäsenille. Avaan tämänpäiväisen aluekehitysvaliokunnan kokouksen. Meillä on esityslista luonnos tämän päiväiseen kokoukseen käytössänne. Ennen kuin hyväksymme esityslistan, niin kiinnittäisin huomionne muutoksiin, joita haluaisin ehdottaa esityslistalle. Edustaja Valkarcel on tärkeässä kokouksessa tänä aamuna. Se liittyy suoraan hänen vastuukysymyksiinsä Euroopan parlamentin varapuhemiehenä. Hän ei voi olla paikalla ennen keskipäivää. Pääsihteeri Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston, neuvostosta onneksi pystyy olemaan paikalla nyt aamupäivällä, eli kiitos tästä yhteistyöstä. Ehdottaisin näin kahta muutosta esityslistä luonnokseen. Pitäisimme näkemysten Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston kanssa heti välittömästi sen jälkeen, kun olemme keskustelleet Phil Win Owenin kanssa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta ja siirtäisimme Valkarfelin mietinnöstä käytävän keskustelun iltapäivälle. Sitten kun olemme kuulleet Espon edustajaa, niin ottaisimme tämän kohdan. Sopiiko tämä? Kiitos. Näillä muutoksilla voimme Van Nistero, olkaa hyvä. We vote. Niin mihinköhän aika me äänestämme? Thank you, thank you. Kiitos tästä kysymyksestä. Äänestys on heti pian kello 11.15 jälkeen. Ja tämä kerrotaan jäsenille. Issues we comment. Tämä on yksi niistä seikoista, joita kommentoimme eilen sihteeristössä. Pyysin lähettämään ajoituksen teille tiedoksi, mutta valitettavasti sitä ei ole lähetetty. Pahoittelen tätä. Tämä ratkaistaan jatkossa. Eli haluatteko printatun kopion tästä ajoituksesta? Niin, äh, haluaisin vain, että äh, koordinaattorit olisivat tietoisia äänestyksestä. Monilla ihmisillä on muitakin toimia ja tulevat tiettyyn aikaan tänne. Voidaanko tämä viesti nyt välittää sihteeristön kautta? Pyydämme sihteeristöä lähettämään tiedon ajoituksesta, aikataulutuksesta. I'm sorry. So we can adopt the agenda? Näin voimme hyväksyä esityslistan. Selvä. Seuraavana esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksestamme 15. lokakuuta pöytäkirjan saatavissa verkossa. Varmasti muistatte, 17. syyskuuta päätimme, että osallistumme paperittomaan parlamenttiin ja aloitteeseen tällä alalla. Emme enää jaa paperissa ja pöytäkirjoja. Jollei vastustusta kokouksen aikana ole, niin katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Onko tähän kommentoitavaa? Ei, kiitos. Näin voimme jatkaa puheenjohtajan ilmoituksilla. Vain yksi ilmoitusasia. Omese, olkaa hyvä. Oui, euh, une simple remarque. Yksi yksinkertainen huomio vain liittyy pöytäkirjoihin ja siihen huomioon, jonka muotoilin koordinaattoreiden kokouksessa, joka koskee erityiskertomusta. Siihen vain huomio. Yes, you want to... Uh, niin, teidän kommenttinne mainitaan pöytäkirjassa. Me emme voi tätä teidän näkemystänne keskustelussa kirjata pöytäkirjaan, mutta tämä huomautus kyllä kirjataan pöytäkirjaan edelliseltä kokoukselta. Sopiiko tämä muille jäsenille? Hyvä, kiitos. Näin voimme jatkaa tätä puheenjohtajan ilmoituksilla. Vain yksi ilmoitus, niin kuin jo sanoin. Kyse on yksinkertaistamisen seurantatyöryhmän kokouksesta 20. lokakuuta 2015. Asiantuntijaryhmä korkealla tasolla kokoontui ensimmäistä kertaa. Se valvoo tukien myöntämistä edunsaajille – Kallas on tässä puheenjohtajana. Jäsenet ja puheenjohtaja ovat tavanneet EUn toimielinten edustajia. Parlamenttia edusti tässä paneelissa aluekehitysvaliokunta ja varapuhemies Zeller. Uuden korkean tason ryhmän tarkoituksena on vähentää monimutkaisten hallintosääntöjen vaikutusta edunsaajiin. Se käsittelee hyvin tärkeitä kysymyksiä, muun, muana, muun muassa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja sekä ylisääntelyä jäsenvaltioissa. Regi-valiokunta ilmaisi tukensa korkean tason työryhmän työlle ja toivoo, että sääntöjen yksinkertaistaminen tällä alalla voi johtaa siihen, että rahastojen tuki olisi saatavilla hyvin moninaisille alueille ja moninaisille edunsaajille. Oletamme kuulevamme korkean tason työryhmän ensimmäisiä tuloksia mahdollisimman nopeasti näkemysten vaihdon muodossa valiokuntamme kanssa. Ja tämä tapahtuisi vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Tässä ilmoitukseni puheenjohtajana ja nyt voimme mennä ensimmäiseen varsinaiseen tämän päivän asiaan. Kyseessä on näkemysten vaihto äh, herra Phil Win Owenin kanssa. Hän on tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja aiheena on erityiskertomus numero 10 vuodelta 2015 otsikkona toimia EUn kohesiovarojen käytössä todettujen julkisia hankintoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi olisi tehostettava. Julkisilla hankinnoilla on keskeinen rooli, kun kohesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan. Erityiskertomuksessa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot tehokkaasti puuttuneet niihin ongelmiin, jotka aiemmin täytäntöönpanossa on havaittu silloin, kun kyse on julkisia hankintoja koskevista säännöistä. Tämä pitemmittä puheitta antaisin puheenvuoron herra Owenille. Esittelyn alustuksen jälkeen niin kuin tavallista, teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Mainitsisin vain, ennen kuin annan puheenvuoron herra Owenille, että meillä on myös komission edustaja paikalla salissa. Ja hekin saavat puheenvuoron. Voitte kommentoida ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Vittoria Jaatte, Frank Zebert ja Joakim Nunes Delmede ovat regiopääosastosta ja Grow-pääosastosta myös paikalla. Meillä on siis kattava edustus, täysi edustus paikalla. Nyt herra Owen saa puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Arvon puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Monet kiitokset siitä, että sain mahdollisuuden esitellä tämän kertomuksen tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Me olemme esittäneet tämän jo KONT-valiokunnalle 15. lokakuuta ja niin ikään tänä maanantaina IMKO-valiokunnalle, joten olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti on näin kiinnostunut näistä asioista ja on ilahduttavaa, että annatte tälle aiheelle aikaa. EUn ja kansallisten julkisia sääntöjä koskevien sääntöjen noudattaminen kohesiopolitiikassa on erittäin tärkeä virheiden lähde. Tehän olette havainneet tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista ja parlamentti on jatkuvasti pyytänyt parannusta tähän asiaan. Toden tottakin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2014, joka esitettiin tämän viikon tiistaina kontvaliokunnassa parlamentissa, osoitti, että tilanne ei ole muuttunut. Vakavia julkisia hankintoja äh, koskevien sääntöjen rikkomuksia tapahtuu jatkuvasti ja ne ovat kohesion alueella virhetason merkittävä lähde. Äh, nämä tiedot eivät välttämättä koske kaikkia äh, tarkastusjaksomme koko aikaa, mutta tämä on tärkeä tieto. Ja tämä ei koske ainoastaan sääntöjen noudattamiseen, vaan myös siihen, miten paljon rahalle saadaan vastenetta. Julkishankintapolitiikka on asia, jonka tulisi olla sisämarkkinoiden tärkein väline, ja sen, olisi, se, sen tulisi olla omiaan edistämään kestävää kasvua, ja tulisi myös varmistaa se, että julkisia varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Tämä tarkastus mahdollisti sen, että saatoimme vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen löydökset. Ja tärkein tarkastuskysymys oli se, josko jäsenvaltiot ja komissio ovat toimineet tehokkaasti ja asianmukaisesti käsitelläkseen julkisiin hankintoihin liittyviä virheitä. Miten me teimme tämän tarkastuksen? Meidän tarkastuksemme tavoite oli, tai sovellusala oli nimenomaan kohesio. Me tarkastelimme kohesiorahastoa, sosiaalirahastoa ja aluekehitysrahastoa. Tarkastajamme paikan päällä, kävivät paikan päällä neljässä jäsenvaltiossa, Tsekissä, Espanjassa, Italiassa ja UKssa. Kussakin näissä maissa on ollut useita virheitä kohesiopolitiikassa, kun julkisia hankintoja on tehty vuosien 2009 ja 2013 välillä ja DAS-asiakirjoissa. Totesimme, me tarkastimme myös 115 tarkastajaa, jotka ovat vastuussa toimintaohjelmista. Jäsenvaltiosijoita rahoitetaan kohesiorahastoista ja lähetimme myös lyhyen tarkastuksen kansallisiin tilintarkastusvirastoihin, tai toteutimme tarkastuksen. Jäsenvaltioiden ja EUn täytyy tehdä enemmän, jotta voidaan puuttua näihin virheisiin kohesiorahastosta rahoitetuissa julkisissa hankinnoissa. Meidän täytyy pohtia sitä, miten alihankintoja toteutetaan rahalla jota kohesiorahastosta saadaan, me totesimme noin 40 40 prosentissa hankkeista virheitä, niistä hankkeista, joita tarkastimme vuosina 0913, ja su- aika monet olivat vakavia virheitä. Suurin vakavien virheiden määrä, eli 70 prosenttia löytyi aluekehitysrahaston hankkeista. Ja meidän vuotuinen kertomuksemme, joka esitettiin tällä viikolla, puhuu samaa. Kun puhutaan julkisia hankintoja koskevista niin hankkeesta, niin 173 hankkeesta 39 me oli kyse vakavasta virheestä. Me totesimme, että julkisiin hankintoihin liittyviä virheitä ei julkisesti kovasti analysoida ja tällainen ähm, analy- analyysin puuttuminen johtuu siitä, että jäsenvaltiossa ja komissiossa ei ole johdonmukaista dataa, tietoa. Komissio on tehnyt vain yhden analyysin vuonna 2011, mutta sen jälkeen ei ole tilannetta päivitetty. Tarkastuksemme osoitti, että komissio ja jäsenvaltio ovat ryhtyneet toteuttamaan toimia ongelman puuttumiseksi, mutta paljon on vielä matkaa. lainsäädäntöä on hyväksytty, se voisi puuttua näihin virheisiin, mutta lainsäädännön toteuttaminen on tietysti A ja O. Meillä on uusi julkisia hankintoja koskeva direktiivi tai direktiivejä. Tarkastuksemme on osoittanut, että siihen liittyy tiettyjä piirteitä, kuten tapausoikeuden parempi kodifikaatio. Se saattaa parantaa tilannetta, kun puhutaan sääntöjen noudattamattomuudesta, mutta paljon täytyy vielä parantaa tilannetta jäsenvaltiossa. Me kävimme aika hyvää keskustelua asiasta imco valiokunnassa tämän viikon maanantaina. Toinen tärkeä laki on Euroopan investointirahastoasetus. Se li, siihen liittyy niin kutsuttua ex ante eh, ehtoa tai ehdollisuutta, joka on erittäin tärkeä, jotta voidaan varmistaa tehokas, eh, siis eh, rakenne- ja investointirahaston tehokas toiminta. Tilintarkastustuomio huomasi, että vuonna 2015 oli todennut, että 12 jäsenvaltiota eivät olleet käyttäneet tämän rahaston varoja tämänhetkiseen varainkäyttöjakson aikana. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että komissio hiljan totesi kontvaliokunnassa 15.10., että kolme näistä 12 jäsenvaltiosta, jotka eivät siis olleet ehtoja toteuttaneet, olivat parantaneet käytöstään. Emme voi nyt kommentoida asiaa, mutta voimme todeta, että jos komission mukaan yhdeksän jäsenvaltiota ovat vielä ikään kuin miinuksella, Bulgaria, Tsekki, Kreikka, Kroatia, Italia, Unkari, Romania, Slovenia ja Slovakia. Niiden kohdalla on vielä ongelmia. Jos nämä yhdeksän eivät edelleenkään täytä sää, ehtoja, niin Täytyy lähteä siitä, että jos sääntöjä ei toteuteta ensi vuoden loppuun mennessä, niin, tai noudateta, niin silloin komission tulisi käyttää toimivaltojaan ja pidättää maksatukset näille jäsenvaltioille. Ne toimet, joihin komissio on vuoden 2010 jälkeen ryhtynyt, niiden eh, avulla ongelmaan on voitu puuttua. Erityisesti on asetettu sisäinen tekninen työryhmä ja suunnitelma, Ne ovat askeleita oikeaan suuntaan. Kuitenkin johtajuutta edellytetään, jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua ja jotta jännitteet jäsenvaltiossa voidaan ratkaista. Ensinnäkin on parannettava julkisia hankintoja koskevia järjestelmiä ja toisaalta on parannettava EU-varojen käyttöastetta. Kertomuksessa todettiin myös, että informaatioteknologia, siis IT, IT-välineitä voitaisiin käyttää hyväksi, jotta julkisiin hankintoihin liittyviin ongelmiin voitaisiin puuttua. Niillä on aika paljon muutosvoimaa, mutta tarkastuksissamme totesimme, että e-hankinnat vaihtelivat aika paljon – jäsenvaltiossa. Ja kun ajatellaan esimerkiksi tietokantoja, kuten komission ACME-tietokanta, jonka tarkoitus on torjua petoksia, niin sitä ei ole vielä käytetty riittävästi, jotta voitaisiin hyödyntää ITn tarjoamia mahdollisuuksia täysimittaisesti. Eli yhteenveto. Suo, meidän suosituksemme ovat seuraavat. Ensinnäkin komission ja jäsenvaltioiden tulisi kerätä dataa, tietoa virheistä ja analysoida näiden virheiden syitä kohesiopolitiikan alueella. Toiseksi, jos rakenne- ja investointirahaston ehtoja ei täytetä ensi vuoden loppuun mennessä, niin komission tulisi pidättää maksatukset AO-jäsenvaltioille ennen kuin täyttävät ehdot. Ja kolmas suositus komission tulisi päivittää sisäistä toimintasuunnitelmaansa, julkaista se, parantaa raportointia vuosittain ja asettaa korkean tason ryhmä, joka osoittaisi johtajuutta. Viides komission tuli sisällyttää rahoitussanktioita silloin, kun, tai pakottaa jäsenvaltioita korjaamaan erheitä silloin, kun mm, se on tarpeen, ja myös ryhtyä rikkomusmenettelyihin. Ja Kuudenneksi komission ja jäsenvaltioiden tulisi käyttää enemmän informaatioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia sellaisilla alueilla kuin e-hankinnat ja tietojen louhintavälineitä tulisi käyttää paremmin. Haluaisin kiittää komissiota sen erinomaisesta yhteistyöstä koko tarkastuksen ajan. Me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on valmis ottamaan vaarin kaikista meidän suosituksistamme ja valvomme kyllä tilannetta. Toivottavasti tästä kertomuksesta oli apua Euroopan parlamentille ja erityisesti teille, Regi-valiokuntana, kun te käsittelette kohdallisia asioita Euroopan unionissa. Kiitoksia, että kuuntelitte ja odottelen e, keskustelua. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Me kaikki olemme saaneet kertomuksesta kopion, joten olemme saaneet kattavat tiedot. Kiitos myös tästä kattavasta alustuksesta ja esittelystä. Nyt kollegat, teillä on puheenvuoro. Vannisteroi käynnistää koordinaattoreiden puheenvuorot. I think people want to contribute can... Ne, jotka haluavat osallistua, osallistuvat varmaankin. Nyt Tämän kertomuksen myötä me jälleen kerran saamme tietoa siitä, missä tämä järjestelmä tökkii. Etukäteis ex ante ehtojen kautta tämä tilanne on hyvin selkeä. Haluaisin esittää teille ja myös komissiolle kysymyksen siitä, että kun jäsenvaltiosta saatiin tiedot, että ne eivät täytä ehtoja ja tilanne sitten nyt on se, mikä se on. Nyt uusi jakso on käynnistymässä, juuri käynnistynyt. Ja kun katsotaan tilannetta, niin alueiden välillä, maan sisällä voi olla huomattavia eroja. Kun puhumme vaikkapa Italiasta, niin tiedämme, että alueiden kesken on aikamoisia eroja. Onko kyse jäsenvaltioiden toimista vai kenties eh, toimista ikään kuin syvemmällä tasolla, alueiden tasolla. Me tiedämme, että esimerkiksi Unkari ei täytä ehtoja, mitä tämä tarkoittaa, tai Kreikka vaikkapa. Voisitteko antaa hieman lisätietoa tästä? Ja toinen kysymys oikeastaan menee hieman julkisten hankintojen alueelle. Viime viikolla minulla oli yritysten ja yrittäjien kanssa tapaaminen Alankomaissa. Siellä puhuttiin julkisista hankinnoista ja muista eurooppalaisista alueista. Jopa, jopa Belgiankaan julkisiin hankintoihin välttämättä ei päästä mukaan. Me katsomme, me perehdymme nyt siihen, miten näitä rahastoja käytetään ja miten ehdot täyttyvät. Haluaisin kuulla näkemyksenne julkisista hankinnoista sinällä. Jos alankomaalainen yritys yrittää toimia vaikkapa Unkarissa, se jätetään lukuisista syistä hankintojen ulkopuolelle, kilpailun ulkopuolelle, esimerkiksi käännösten takia tai niin poispäin. Voitteko kommentoida julkisia hankintoja järjestelmänä Euroopassa? Ja onko meillä tällaisia vapaita yhtenäisiä markkinoita, joilla yritykset voisivat toimia? joskus auttaa, jos näkee, miten eh, järjestelmä toimii kokonaisuutena ja miten sitä toteutetaan kokonaisuutena. Totta kai meillä nyt on parannusehdotuksenne järjestelmän parantamiseksi. On aivan varmaa, että haluamme kuulla tässä myös komission näkemyksen, kun ajatellaan vuoden 2016 loppua. Kiitos. Voon ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja Van erinomaisesta kertomuksesta. Erittäin hyvin perusteltu ja tasapainoinen kertomus, joten kiitän teitä siitä. Tässä kertomuksessa on hyviä kohtia, erityisesti siinä, kun siinä äh, todetaan, että jäsenvaltiot ava, ovat alkaneet toimia paremmin, erityisesti tiedon keruun saralla Mehän tiedämme, että kirjaa on vaikea pitää, on vaikea analysoida hankintaan liittyviä virheitä ilman dataa. Ja usein me menemme jäsenvaltioihin ja alueille ja tarkastelemme näitä kysymyksiä. Tilanne on kyllä aika sekalainen. Esimerkiksi UKssahan meillä on aika hyvä tilanne julkisten hankintojen saralla, mutta, on me, mutta monissa jäsenvaltioissa on ongelmia ja monilla alueilla. Halusin kuitenkin tähdentää seuraavaa. Te puhuitte näistä uusista hankintasäännöistä. Kun me näimme nämä uudet hankintasäännöt ja äänestimme niistä parlamentissa, niin totesimme, että niissä on paljon hyvää, jotka on otettava huomioon. Esimerkiksi ympäristö, yritysten ympäristötoimet tulee ottaa huomioon, yritysten työllistämishistoria. Ja me voimme, eh, siis se, että olisi käytettävä enemmän paikallisia tuottajia, eh, se on hyvää, mutta toisaalta nämä säännöt voivat mutkistaa asioita. Ehkäpä teillä tässä vaiheessa on ollut jo mahdollisuus analysoida näitä uusia hankintasääntöjä. Toinen asia, jota haluan tähdentää, on tämä yksi yhtenäinen tarkastus. Monissa paikoissa, joissa kävimme, sanottiin, että olisi hyvä, jos olisi yksi yhtenäinen tarkastus. Aiemmin tilintarkastustuomioistuimen on ollut hiukan vastahakoinen tukemaan tällaista ajatusta, mutta kyllä meidän tulisi pohtia sitä, miten me saisimme yhteiset tarkastusmenetelmät kaikkiin niihin tarkastuksiin, joita jäsenvaltioissa toteutetaan. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua näistä maksatusten jäädyttämisistä ja perinnöistä, perimisistä. Tämä on ehkä kiistanalaisin osio, joka liittyy teidän suosituksiinne. On aika vaikeaa suhtautua näihin jäädytyksiin ja perintöihin tai oikaisuihin. Tilanteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja rakennerahastothan nimenomaan niitä toteutetaan alueilla ja pienemmillä alueilla kuin suurilla alueilla. Ja siksi on vaikeaa osoittaa jäsenvaltioita siitä, että ne ovat tehneet virheitä. Virheet löytyvät pienemmistä yksiköistä. Siksi tällainen maksatusten jäädyttäminen on ehkä vähän rankka keino. Tulisi löytää jonkinlainen mekanismi. Komissiollahan on tietysti joustavuutta määrittää, minkälaisia, tai voisi olla enemmän mahdollisuuksia määrittää, minkälaisia virheitä on tapahtunut. Madame Tomasic. Kiitos, edustaja Tomasic. Olkaa hyvä. Hvala lijepa. spomenuli ste i Hrvatsku. te mainitsitte Kroatian. Tiedän, että Kroatialla on lukuisia haasteita tällä alalla – Eri hallinnot eri tasoilla edustavat usein eri puolueita, joten ristiriitojakin syntyy. Haluaisin tietää, onko jokin valituselin, vetomuselin edunsaajille olemassa. Edunsaajat eivät voi valita haittaa esimerkiksi halli, hallinnolle tai hallitukselle, jos nämä edustavat eri puolueita. Edun saajat siis eivät pysty näkemystään tuomaan esille, eivät pysty tekemään valitusta, eivätkä voi näin korjata tehtyjä virheitä. Kiitos. Nyt Van Miltenburg. First of all, uh, thank you very much for the very clear presentation. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä hyvästä esityksestä. Olen hiukan äh, shokissa, jos nimittäin 40 prosenttia äh, tutkituista hankkeista, joissa julkisia hankintoja tarkastettiin, niin niihin liittyy virheitä. On aika shokeraavaa, että lähes puolessa hankkeista on ollut näin paljon ongelmia, eivät ole äh, noudattaneet meidän sääntöjämme. Ja se herättääkin kysymyksen, koska tiedän omasta kokemuksestani Hollannissa, että ylisääntely on ongelma ja joissain jäsenvaltioissa on tiukempia hankintasääntöjä kuin mitä eurooppalaiset säännöt ovat. Ja tämä vaikuttaa tietysti yksittäisiin hankkeisiin. Kysymykseni kuuluukin, oletteko te ottaneet huomioon kansalliset ja alueelliset hankintasäännöt ja otetaanko tämä huomioon teidän luvuissanne vai Tutkitteko te ainoastaan eurooppalaisia hankintasääntöjä ja koskeeko virhetaso ainoastaan sitä, kuinka eurooppalaisia sääntöjä on noudatettu tai jätetty noudattamatta, kun voin kuvitella, että alueella on joskus tiukkoja sääntöjä ja silloin virhetasokin voi olla korkeampi. No, yhteenveto. Mielestäni meidän täytyy ottaa suositukset vakavasti Se oli hyvä suositus, että jos ex-ante-ehdollisuutta ei oteta huomioon niissä maissa, jotka mainitsitte, niin silloin täytyy langettaa sanktioita. Ja, ja tuo, toivottavasti saan tässä tukea kollegoiltakin, koska meidän täytyy olla johdonmukaisia omien linjaustemme kanssa. Eli selkeä suositus tulee, siitä tulee ottaa vaarin ja sitä tulee toteuttaa käytännössä. Much, Mr. Omarje. Kiitos, edustaja Omarje, olkaa hyvä. Madame la Présidente, merci. Puheenjohtaja, kiitos. Haluan kiittää alustuksesta ja erityiskertomuksesta, joka on melkoinen tiedonlähde meille. Minulla olisi jokunen täsmällinen kysymys. Ensinnäkin, katsotteko, että näissä kohesioon liittyvissä julkisissa hankinnoissa ja rahoituksessa on erityinen ongelma, joka liittyy aluepolitiikkaan verrattuna muihin politiikan lohkoihin. Tässä ajattelen vaikkapa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Onko samantyyppistä problematiikkaa löydettävissä myös muilta aloilta? Ja toinen kysymykseni liittyy virhetasoon, jonka mainitsitte. Voitteko kertoa meille mikä tässä virhetasossa vastaa äh, petoksia, vilppejä tai korruptiota. Ja onko teillä ihan numerotietoja tarjota meille vuodelta 2014? Ja kolmas kysymys. Miten Olafin toiminnot tähän kuvioon nivoutuvat, kun ajattelemme jäsenvaltioita? Toimiiko järjestelmä hyvin? Ja katsotteko te, että nythän keskustellaan siitä, että mahdollisesti luotaisiin eurooppalainen syyttäjänvirasto. Olisiko se järjestelmä, joka voisi eh, rajoittaa tällaista korruption tai vilpillisyyden määrän kasvua? Kiitos. The next question. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vaana, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Uh, ich denk... Kiitoksia kovasti kommenteistanne. Suuntaviivat ovat erittäin tärkeä keino vähentää tai hieno askel vähentää virheastetta jäsenvaltioissa. Olemme useista julkaisuista nähneet, että tärkein syy virheisiin ei ole petos tai korruptio, vaan kyvyttömy- hallinnollinen kyvyttömyys, hallinnon tekemät virheet – ja tästä syystä valmiuksien parantaminen, tekninen apu ja tämänkaltainen tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta jäsenvaltiot voivat vähentää virhe- virheitä. No minun kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä siitä, mitä DG Regio on ehdottanut. Ja Transparency International hän on kehittänyt tällaista avoimuuspakettia, eikä se on ikään kuin sopimus kahden kumppanin välillä. Sen tarkoitus on kitkeä juurineen korruptioon liittyviä käytänteitä valvontaa parantamalla. Joissain jäsenvaltioissa tätä käytäntöä noudatetaan vuodesta 90 alkaen, tai 90-luvulta alkaen on näin jo tehty. Voisiko tämä olla teidän mielestänne hyödyllinen keino vähentää virhe virheiden määrää jäsenvaltiossa. Toinen kysymys liittyy siihen, kuinka toteutetaan parhaan tarjouksen periaatetta eikä alhaisimman hinnan periaatetta. <clears throat> Koska kyllähän meidän täytyy säästää veronmaksajien varoja, mutta toisaalta täytyy myös parantaa laatua. Ja siksi tämä parhaan tarjouksen versus halvimman tarjouksen ajatus olisi hyvä. Esimerkiksi Italiassa pienemmät kunnat ja keskikokoiset kunnat ovat pulassa tämän periaatteen soveltamisessa. Käytännössä valitsevat aina halvimman tai alhaisimman tarjouksen ja kiinnostaisikin tietää, mitä te suosittaisitte tässä kohtaa. Damato, Kiitos. Edustaja Damato, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Grazie per... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä kertomuksesta. Se todella heijastelee realiteetteja. Ja me, jotka toimimme kentällä, olemme jo voineet todeta, että nämä prosenttiluvut pitävät todellakin paikkaansa, ne ovat kor- korkeita, ja meidän tulisi löytää ratkaisuja, komission tulisi toimia. Kysymys mikä on näiden virheiden typologia? Vaihtelevatko ne maittain ja alueittain? Ja pohdin myös sitä, että johtuu, johtuvatko ongelmat siitä, että hallinta ja valvonta on nostanut virheiden määrää. Joutu, jout, voisivatko virheet todellakin johtua jäsenvaltioiden ja alueiden viranomaisten kyvyttömyydestä vai jostain muusta? Thank you, thank you very much. Kiitos. Edustaja Olbricht, haluaisitte esittää kysymyksen? Kiitos puheenjohtaja. Koko tekstiä ei ollut aikaa lukea, mutta kenties on jo keskusteltukin muissa valiokunnissa tästä aiheesta. Kysymykseni kuitenkin kuuluisi, missä ongelma oikein on? Ongelmana on se, että jäsenvaltioilla ei ole sellaista järjestelmää, joka sopisi eurooppalaisiin direktiiveihin. Jäsenvaltioilla joko ei ole oikeanlaista lainsäädäntöä, tai sitten niillä on lainsäädäntöä, mutta eivät sitten noudata omaa lainsäädäntöönsä. Ja näin syntyy sitten virheitä. Entäpä sitten Euroopan tason lainsäädäntö? Onko se nyt riittävän selkeätä, jotta jäsenvaltioiden lainsäädäntö sitten toimisi? Eli haluaisin tietää, mikä ongelma oikeastaan on. Jos ongelma halutaan välttää, niin pitää poistaa esteet, joiden takia ongelma syntyy. Mihin virheet liittyvät? Kertokaa meille omasta näkökulmastanne, mikä on varsinainen ongelman syy. Jos jäsenvaltiolla ei ole tarvittavaa lainsäädäntöä, niin jäsenvaltioitahan rangaistaan. Jos edunsaajat eivät noudata sääntöjä, niin onko kyse siitä, että ne toimivat väärin vai eivätkö säännöt ole selkeitä? Eli missä on varsinainen ongelma ja keneen rangaistuksen tulisi kohdistua? Kiitos. Kiitos, edustaja Bresso. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi erityisesti tämä kysymys, joka liittyy virheiden kodifiointiin. Kertomuksessa, johon myös Vuokan äh, viittasi, kertomuksessa äh, todettiin, että tämä kodifiointi voisi ratkaista äh, kysy- tämän ongelman. Minä olen sitä mieltä, että virheiden parempi kodifiointi niin, että että voisimme erottaa vi- vahingossa tehdyt virheet vasiten tehdyistä virheistä, eli petoksiin liittyvistä. Olisi hyvä asia, olisi hyvä tietää, mitkä virheet johtuvat ja minkälaisista syistä. Ja toinen kommenttini on se, että tämä on äärimmäisen äh, kiintoisa ja tärkeää myös, kun ajatellaan toimielinten välistä äh, sopimusta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Meidän pitäisi näitäkin asioita säätää äh, selkeämmällä ja avoimemmalla tavalla. Ja tähän myös liittyy tämä virheiden typologia. Joskushan tällainen joskushan tehdään vasiten virheitä ja silloin kyse on jo petoksesta. Tähän liittyy monia kysymyksiä ja itse olen sitä mieltä, että olisi hyvä kodifioida näitä yleisimpiä virheitä, jotta ymmärtäisimme, mistä ne johtuvat niin kansallisesti kuin Euroopassakin. Kyllähän meillä on kuitenkin vastuu siitä, miten tähän puututaan. Ja olisi myös ymmärrettävä, että suuretkin jäsenvaltiot ovat alueellistaneet kohesiopolitiikkaa ja siksi olisi tehtävä selkeämpi ero eri tahojen välillä, jotka ovat vastuussa virheestä, jos me haluamme todella osoittaa sormellamme niitä, jotka tekevät virheitä, mutta jos vastuun, vastuulliset tahot ovat alueita, niin emme tietenkään saa syyttää koko valtiota. <clears throat> On ymmärrettävä, että kuitenkin hankintalainsäädännön säädäntöön liittyvät virheet ovat yleisiä kaikissa jäsenvaltioissa. Edustaja Malkova, olkaa hyvä. Lomi pekne za slovo. Myslím si, že perfektná práca. Kiitos, että saan puheenvuoron meillä on esitelty todella hieno työ. Kun sääntöjä on noudatettu ja maksuja on peru, maksettu väärin perusteen, niin totta kai pitäisi periä takaisin. Tämä on hyvin yksinkertaistettu malli. Onko ryhdytty toimiin esimerkiksi alueiden komitean tasolla, jos tietty maa ei täytä ex ante ehtoja, niin tällähän on sitten vaikutusta kaikista heikoimmassa asemassa oleviin alueisiin EU:ssa. Se, mitä nyt tästä erityiskertomuksesta voimme ymmärtää, niin osoittaa juuri tähän suuntaan. Meidän tulisi tehdä yhteistyötä alueiden komitean kanssa. Niin ikään meidän tulisi puhua Alankomaiden ja Slovakian kanssa. Nehän ovat ensi vuonna johdossa. Huomiota tulisi keskittää näihin kysymyksiin myös meidän valiokunnassamme. Virheet tulisi yrittää korjata. Olettaisin, että tietyt maat, jotka syyllistyvät virheisiin, eivät tee niitä tahallisesti. Kun seuraavan kerran käsittelemme näitä arvioita, niin toivon todella, että tämän tyyppiset virheet on korjattu yhdessä alueiden komitean kanssa ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pitäisi ryhtyä toimiin. Mr. Hetman. Edustaja Hetman, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca. Ja... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minäkin halusin käyttää tilaisuuden hyväkseni, eh, kiittäkseni puhujaa tästä kertomuksesta. Tämä kertomus on kovin mutkikas. Siihen liittyy monia seikkoja, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin ja sen mutkikkuuteen. Oletteko kuitenkin yhtä mieltä kanssani siitä, että tällä alalla on yksi perusongelma, nimittäin se, että hankintajärjestelmä on niin mutkikas? Yhtäältä on direktiivejä, toisaalta on tilanteita, joissa tietyt jäsenvaltiot haluavat ylisäännellä, mikä johtaa siihen, että koko järjestelmä kohtaa ylimääräistä taakkaa. Ja sitten on tilanteita sellaisia, joihin Olbrechtkin viittasi, eli että tietyt jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet tätä täytäntöön panneet asetusta. Kuvitellaanpa, että me olemme edunsaaja ja meillä on edessämme kirjaimellisesti kokonainen labyrintti erilaisia sääntöjä, sääntö, labyrintti tai viidakko, on vaikea luovia tässä viidakossa tekemättä virheitä. Jotkut virheet saattavat johtua siitä, että ne vain tapahtuvat, eivät vasiten ja tahallaan, vaan niitä tulee tehdyksi riippumatta niistä suosituksista, joita tilintarkastustuomioistuin on tehty, ja nehän ovat hyviäkin, niin virheitä voi tapahtua. Ja eikö ensimmäinen suositus ehkä ole liiankin virtaviivainen? Jos te tällaisen suosituksen annatte komissiolle, ja jos komissio päättää ja toimia ensin, niin ehkä se sitten sitten kannustaisi jäsenvaltioita yksinkertaistamaan omia järjestelmiään? Edustaja Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já navážu tak trochu na pana kolegu Hetmana, mm, protože... Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan jatkaisin kollega Hetmanin kommentista. Kohdassa 33 tässä erityiskertomuksessa todetaan, että jotkut jäsenvaltiot raportoivat vain hyvin harvoista rikkomuksista Olafille, ja näitä ne pitäisivät petoksina. Esimerkiksi Espanja edellisellä kaudella ei ole tuonut Olafin tietoon mitään petokseen liittyviä säännönvastaisuuksia. Tämä on minusta omituista. Haluaisin tietää, katsooko tilintarkastustuomioistuin, että tämä kertomus on todenmukainen, niin että todellakaan mm, petoksia ei näissä jäsenvaltioissa ole. Hienoahan se olisi näiden jäsenvaltioiden tilanteen kannalta. Kohdassa 29 kyse on Tsekin tasavallasta. Siinä puolestaan todetaan, että monet viranomaiset ovat päätyneet erilaisiin oikeudellisiin tulkintoihin samoissa kysymyksissä – tilintarkastustulokset sitten kuitenkin olivat erilaisia. Miten tähän suhtaudutte tilintarkastustuomioistuimessa? Minkälainen tulkinta tehdään oikeudellisesti? Mikä on tärkein tulkinta? Mr. Ruth, Kiitos. Edustaja Roos. E, apenas e, porque a maioria das coisas que queria dizer já foram trazidas aqui à colação por os colegas. Kiitoksia kovasti. Puista. Kiitoksia kovasti. Olen iloinen siitä, että esitys oli niin selkeä ja olen myös iloinen siitä, että tulitte tänne esittelemään kertomustanne. Minäkin olen huolissani tilanteesta. Se on aika huolestuttavaa. Mielestäni meidän tulisi määrätietoisesti pitää kiinni siitä, että sääntöjä noudatetaan. Kohesiopolitiikka on aivan liian tärkeä asia, jotta se mm, jätettäisiin silleen, annettaisiin tämän tilanteen jatkua. Joten toistan. Ottaen huomioon, että tämä, tämä politiikka on niin tärkeää jäsenvaltioille, erityisesti köyhemmille EUn jäsenvaltioille, niin kyllä olisi hyvä, jos kaikki noudattaisivat sääntöjä. Uh, we finalized. Kiitos. Tämä kysymyskerros näin päätettiin valiokunnan jäsenten osalta. Näette, että kysymyksiä ja kommentteja esitettiin paljon. Ymmärrän, että jotkut oikeastaan on ovat komission suuntaan esitettyjä, mutta nyt ensin te herra Uen, saatte puheenvuoron ja sen jälkeen komission edustajat voivat vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Well, thank you and thank you for... Kiitos. Kiitos suuresta kiinnostuksesta. Ainakin 13 valiokunnan jäsentä oli kiinnostuneita tästä keskustelusta paljon enemmän kuin muissa käymissäni valiokunnissa. En tiedä, voinko vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta lyhyesti ainakin yritän. Kertokaa sitten, jos ylitän aikani. Ensinnäkin Van Nisteroi kysyi siitä, niin ainakin 12.13, kyllä. Kenties mahdollisesti 15. Walesissa me pidämme 15 hienona numerona. Sehän on rugbyjoukkueen miesvahvuus, eli 15 on hyvä luku. Van Nisteroille vastauksena. Onko kyse alueiden vai jäsenvaltioiden ongelmasta? Jossain määrin molempien ongelmasta. Meillä on systeeminen ongelma. Näissä neljässä jäsenvaltioissa, joihin perehdyimme, siinähän oli mukana kolme varsin isoa jäsenvaltiota, jolla on jo pitkä kokemus. Sielläkin tehtiin ikävä kyllä vakavia virheitä. Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, siellä kaikilla on aluehallintoa, paikallista hallintoa, ja silti virheitä oli aika laajasti. Me emme menneet niin pitkälle että olisimme analysoineet, onko Walesissa tai Andalusiassa esimerkiksi erityisiä ongelmia. Meillä oli tiettyjä tilastollisia otantoja, jotka eivät olisi olleet enää valideja, jos näin olisi tehty. Mutta kun jäsenvaltioittain tehdään tällaisia tutkimuksia, niin tarkoitus on ymmärtää, millä tasolla ongelmat ovat. Yksi kysymys kuitenkin, minkä panimme merkille ja jossa ollaan siirtymässä oikeaan suuntaan. Kuitenkin kyseessä on jonkinlainen yhteysongelma näissä jäsenvaltioissa keskushallinnon ja toisaalta alueellisen hallinnon välillä. Erinomaisiin aloitteisiin on ryhdytty esimerkiksi keskushallinnossa niin, että on jonkinlainen järjestelmä, jossa nämä hankinnat hoidetaan keskitetysti, taikka sitten Italiassa on käytössä petosten vastainen virasto. Siellä viestiä on välitetty ikään kuin yhdeltä alaspäin alueiden tasolla ja käydään todellista vuoropuhelua niiden kanssa, jotka todella hankintoja hoitavat. Toivon, että äh, tällä saralla saadaan lisää kehitystä, kun komissiokin on työssä mukana. Kiitos edustaja Voonille siitä, että kommentoitte ja olette kuunnellut tämän esityksen jo kahteen kertaan. Hyvät tarinat täytyy kertoa toistamisenkin. On hienoa, että tietyt jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin. Jäsenvaltiossa, jonka me tunnemme parhaiten, on toki ongelmia. Ja jälleen kerran vuosikertomus osoittaa, että vakavia virheitä on tehty. Parempi olisi, jos ne voitaisiin välttää puhun näistä vuosikertomuksista korkeiden virkamiesten kanssa Lontoossa. Siellä on mukana myös Pohjois-Irlannin ja Walesin edustus ja toivottavasti voimme näitä ongelmia hieman purkaa. Kaikilla jäsenvaltioilla on opittavaa. Me näemme toistuvia malleja, joiden mukaisesti virheet tapahtuvat jäsenvaltioissa. Uusissa säännöissä toki on hyvää mukana. Yksinkertaistavia aikomuksia uusissa hankintasäännöissä on, mutta toki niissä on myös riskejä, jos täytäntöönpano ei ole tasapainoista. Voi olla, että tilanne vain monimutkaistuu ympäristö- ja sosiaalinen ulottuvuus on tervetullut, ja tätähän parlamentti kovasti on pitänyt hyvänä asiana. Uudet säännöt tietysti voivat johtaa siirtymäkauteen, joka on monimutkaisempi ja virhealttiimpi, eli tässä täytyy kaikkien olla valppaina. Yleinen suuntaus uusissa säännöissä kuitenkin on kohti suurempaa yksinkertaistamista, harkintavaltaa, ja tämä on piirre, jota tuomioistuin on tälle alalle penännyt jo lukuisia vuosia. Komissio kenties haluaa kommentoida käynnissä olevaa kansallisen lainsäädäntöön siirtämistä. Sehän on oleellinen vaihe. Voi olla, että tämä harkintavalta johtaa, johtaa, johtaa sitten jäsenvaltioissa monimutkaistumiseen. Yksi ja ainoa tilintarkastus voisi olla ratkaisu. Komission tilintarkastajat ja jäsenvaltioiden tilintarkastajat toimivat hieman eri tavalla. Eli tarvitaan luottamusta komission omaan ja jäsenvaltioiden omaan tilintarkastusjärjestelmään ja täytyy pitää tätä valinnan tavoitteena, mutta edelleenkin toistaiseksi me toimimme perussopimuksen meille antaman mandaatin pohjalta. No sitten takaisinperintä ja korjaavat toimet. Automatiikka on aika vaikeaa, niin kuin jäsenetkin totesivat. Toki komissio voi käyttää harkintansa, kun se analysoi sitä, miten ex ante ehto, ehdot ja kriteerit tulevat sovellettuiksi. Kenties komissio haluaa vielä vahvistaa sen näkemyksen, että vuoden 2016 lopussa komissio sitten arvioi, on, ovatko eksanteehdot täyttyneet vaiko eivät. Ja jos eivät ole täyttyneet, niin maksujen jäädytyksiä pitää sitten toteuttaa. Kun ajatellaan näitä maksujen keskeytyksiä ja niiden ehtoja, niin tässä kenties mennään alalle, jossa komissio haluaa toimia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mutta tämän me sitten näemme vuoden 2016 loppuun mennessä, ovatko eksanttisäännöt täyttyneet vaikka eivät. Suosituksissamme olemme tätä korostaneet emme kuitenkaan kovin paljon, koska vielä on vuosi aikaa ja jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet edistystä aikaan ja saaneet itsensä pois listalta. Sitten edustaja Tomasic. Onko edunsaajilla jonkinlainen valitustaho? En tiedä Kroatian tilanteesta, komissio kenties tietää. Ainahan on mahdollista jokaisessa jäsenvaltiossa kääntyä korkeimman tilintarkastustahon pakeille ilmeisesti tällaisia valitustapauksia entistä enemmän tilintarkastustuomioistuimissa käsitellään. On jonkinlaisia oikeusasiamiehiä, jotka voivat näitä tapauksia käsitellä. Mutta teidän jäsenvaltionne tilanteesta kenties voisitte keskustella komission kanssa. Ymmärrän kyllä ongelman, johon viittasitte. No sitten edustaja Van Miltenburg, onko ylisääntely jäsenvaltioissa ongelmallinen kysymys? Kyllä. Tsekin tasavalta joissakin tapauksissa teki aivan hyvin aikomuksen, hieman liikaakin, kun toimi kansallisesti. Kyse on myös erilaisista tulkinnoista, kun direktiivejä tulkitaan. Tämä löytyy sivulta 29. Ongelmana oikeastaan oli tässä Italian tulkinta siinä, kun tehtiin muutoksia äh, vaihtelua näissä hankinnoissa. No sitten edustaja Omeri kysyi Oliko myös muilla politiikan aloilla, kun, kuten esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa ongelmia? Kyllä, me keskitymme aluepolitiikkaan, mutta tuomioistuin vuosi sitten julkaisi kertomuksen, jossa perehdyttiin maataloussektorin ongelmiin. Sielläkin kuvio on aika lailla samanlainen. Tässä me keskityimme kohesioon ja julkisiin hankintoihin, koska siellä virheiden määrä on varsin korkea. Tämä on suuri politiikan ala suuri varainkäytön ala, mutta samantapaisia ongelmia on myös maatalousalalla. Entäpä sitten äh, petosmäärät sivulla 25-26 on joitakin numerotietoja. Vuosikertomuksessa, joka julkaistiin tiistaina, on niin ikään tietoja siitä, kuinka paljon tapauksia on siirretty Olafin tutkittavaksi – Teidän tehtävänne poliitikkoina on päättää, pitäisikö olla Eurooppalainen syyttäjänvirasto. Me olemme tilintarkastajia ja autamme aina kun, kun voimme, mutta se ei ole meidän päätöksemme. Samantapainen vastaus täytyy antaa siihen, pitäisikö olla jonkinlainen avoimuussopimus. Sanoisin tässä kohdin, että työmme henki jo vuosien ajan on ollut sen suuntainen, että vetoamme avoimuuden puolesta. Meillä on komissiosta ensi, eh, ensimmäinen petosraportti. Tällä alalla tarvitsemme nimenomaan lisää tietoa ja myös avoimuutta. Eli tässä hengessä olen kyllä samoilla linjoilla. Edustaja Damato, me emme luokittele virheitä alueiden mukaan, mutta erityisesti liitteissä 1 ja 2 olemme tarjonneet tietoa virhetyypeistä. Ja jako on toki tehty vakavuusasteen perusteella pieniin, keskivaikeisiin ja vakaviin virheisiin. Joskus olemme katsoneet, että, että vakavissa tapauksissa väärä tarjouksen tekijä on voittanut kilpailun. Ja silloin voi olla lähestulkoon varma siitä, että parasta vastinetta rahalle ei ole saatu. No sitten edustaja Olbrecht, missä ongelma piilee? Me olemme jäljittäneet lukuisia ongelmia. Ei ole yhtä ainoa vastausta. Monimutkaisuus ja hallintokapasiteetin puutteet, riittämätön suunnittelu, kaikki nämä ovat tärkeitä seikkoja. Olen samaa mieltä siitä, että kun on paljon kokkeja tekemässä tätä samaa soppaa, niin se on hyvin monimutkaista. Meillähän on julkisten hankintojen direktiivi, jossa asioiden pitäisi tulla helpommaksi. Joskus Kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä on ongelmia. Joskus kansallinen lainsäädäntö ei ole aivan sellaista, mitä Euroopan lainsäätäjät eh, yrittivät saada aikaiseksi. Joskus puitteet ovat hyvin monimutkaisia ja varsin pienessä joukossa tapauksia katsomme, että eh, joskus on ollut ihan petospyrkimyskin, vaikkakin tämä on vaikea osoittaa. Edustaja Bresso, olisiko syytä saada parempi kodifiointi virhetyyppien mukaan? johtuvatko ne ja missä määrin ne johtuvat monimutkaisuudesta. Petos on hyvin vaikeaa todistaa. Se ei ole oikeastaan meidän tehtävämme. Silloin kun me löydämme todistusaineistoa, niin toimitamme ne Olafille, jotta Olaf voi tehdä oman työnsä. Mutta kun me logittelemme virheitä näihin kolmeen kategoriaan, siitä löytyy tilastotietoa sivulta 18. Ja todennäköisesti tämä on hyödyllisin jaottelu virhetyyppien välillä. Eli mistä vakavat virheet johtuvat, mistä merkittävät virheet ja entäpä sitten nämä pienemmät virheet, mistä ne johtuvat. Onko joku sitten petos vai ei, niin muut tahot määrittelevät tämän. Edustaja Smolkova. automaattisuutta jossain määrin on näissä maksujen keskeyttämisessä, jos ex ante ehtoja ei, ei täytetä, mutta komissiolla on jonkin, määrä harkinta, jonkin verran harkintavaltaa. Voisi olla hyödyllistä, jos komissio julkaisisi toimintaohjelmansa. Komissio onkin tähän suostunut, koska siinä on paljon rakentavia ehdotuksia. Esimerkiksi se, että jäsenvaltioiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, silloin kun ongelmia on, voidaan oppia ja hallinto saa kokemusta. Osallistuin yhteiseen kokoukseen komissionisen Kretsun ja Bienkovskan kanssa. Heillä molemmilla on hyvin tärkeää johtoroolia. Hienoa on, jos he tekevät yhteistyötä. Kokous on siis ensimmäinen joulukuuta ja odotan sitä kovasti. Nämä komissaarit osoittavat johtajuutta näissä kysymyksissä tällä tavalla. Vielä muutama kollega. Edustaja Hetman, onko ongelma se, että järjestelmä on niin monimutkainen. Totta kai on, ja tuomioistuin on vuosia vedonnut yksinkertaistamisen puolesta. On hienoa, että direktiivissä tehdään mahdolliseksi yksinkertaistaminen. Totta kai täytyy vielä muistaa kansallisen lainsäädäntöön siirtäminen ja täytäntöönpano. Ja sitten meidän tehtävämme ei ole sanoa sen enempää, mitä kertomuksessa sanoimme. Olemme vain uteliaita kummissamme, kun tietyt jäsenvaltiot eivät siirrä tapauksia Olafin tutkittavaksi silloin, kun katsotaan, että mahdollisesti julkisissa hankinnoissa on jonkinlainen petoselementti. Voi olla, että joillakin jäsenvaltioilla on luonnollinen varaus toimia pidättyvästi niin kauan kuin todisteita pedoksesta ei ole. En tiedä, onko todella näin. En voi vastata tähän kysymykseen. Tarkoittaako tämä sitä, että sitten tällaisia mahdollisia petosepäilyjä ei toimiteta Olafiin? Täytyy lukea sanomalehtiä ja ottaa selville, onko näissä maissa sitten omaksuttu minkälainen linja, kuinka moni tapaus sitten päätyy tuomioistuimen tutkittavaksi. Ja lopuksi edustaja Ruas. Kiitos kommenteistanne. Olitte oikeastaan kanssamme samaa mieltä siitä, että jos lakeja, asetuksia ja säädöksiä on, niin niitä tulisi noudattaa. Tässä en voisi olla kanssanne enempää samaa mieltä. Se on tärkeää parlamentille, joka on mukana näiden säädösten laatimisessa. Se on myös tilintarkastajalle hyvin tärkeä eh, selkäranka ja pohja. Tähän on hyvä päättää. Kiitos. Thank you very much for these detailed answers. Kiitos näistä yksin yksityiskohtaisista vastauksista kaikkien kysymyksiin. Nyt Euroopan komission edustajat saavat puheenvuoron. Kenties te aloitatte, Rouva Aljata, olkaa hyvä. Very much, Chair. Um, there are three of us here, so I will reply, uh, I will make... Niin, me esitämme muutamia kommentteja kuultuihin kysymyksiin ja uskon, että myös kollegani pystyvät täydentämään minun vastauksiani. Kolme seikkaa. Ensinnäkin me olemme lähes kaikesta samaa mieltä tavoitteiden kanssa. Me haluamme, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä noudatetaan mahdollisimman hyvin. Ja tämä tehokas täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että me haluamme, että jäsenvaltiot valitsevat kaikkein laadukkaimmat hankkeet edullisimpaan hintaan ja haluamme varmistaa, että näin tapahtuu sisämarkkinoiden puitteissa – Eli haluamme varmistaa sen, että on myös rajat ylittävääkin tarjontaa. Me olemme huolissamme samalla tavalla kuin tekin ja me teemme kaikkemme auttaaksemme jäsenvaltioita, jotta jäsenvaltiot voivat torjua korruptiota ja taistella sitä vastaan. Toinen seikka, jonka halusin sanoa, liittyy suosituksiinne. Me olemme tyytyväisiä tähän kertomukseen. Me kiitämme Owenia hänen tekemästään työstä ja siitä yhteistyöstä, jota olemme voineet kanssanne tehdä. Me hyväksymme kaikki suositukset ja lähdemme niitä toteuttamaan. En nyt kommentoi kaikkia suosituksia, muutama kommentti vain. Ensinnäkin me olemme kiitollisia siitä suosituksesta, jossa sanotaan, että komission toimintasuunnitelma äh, hankinnan, julkisten hankintojen parantamiseksi, sitä tulisi, äh, se tulisi vahvistaa jo ja ottaa vaarin jo komissaarien tasolla. Sille tulisi antaa enemmän painoarvoa. Ja, ja kun Kretsu ja toinen komissaari vastaavat äh, Owenin ensi kerralla, niin tämän jälkeen alkavat järjestää säännönmukaisia kokoomuksia toimintasuunnitelmasta keskustelemiseksi. Ja kolmas kommenttini on se, että liittyy siihen, mikä meidän lähestymistapamme on, jotta voimme auttaa jäsenvaltioita parantamaan valmiuksiaan soveltaa hankintasääntöjä. Meillä on ennaltaehkäiseviä sääntöjä ja oikaisevia sellaisia. Puhun ensin mainitusta. Äh, kollegani puhuu äh, muista. Mitä tulee ennaltaehkäiseviin äh, toimiin, me ähm, teemme DG Growthin kanssa käsikädessä yhteistyötä ja me olemme kehittäneet jo tiettyjä kansallisia toimintasuunnitelmia, erityisesti niissä maissa, jotka mainittiin esimerkkinä niistä, jotka eivät ole noudattaneet ex ante ehtoja. Owen mainitsi nämä maat jo, ja voisin lisätä, että tämän jälkeen kolme maata ovat toteuttaneet toimia, joita niiden tuli toteuttaa, ja nyt voimme lähteä siitä, että sääntöjen noudattaminen on toteutunut Malta, Puola ja Latvia ovat nämä maat. Muiden maiden osalta on tiettyjä toimintasuunnitelmia, kansallisia toimintasuunnitelmia, joita tulisi toteuttaa ennen vuoden 2016 loppuun mennessä. Esitän muutamia esimerkkejä, koska ne ovat tärkeitä tänään käsiteltyjen kysymysten valossa. On tärkeää, että nämä maat että meillä on selkeää kodifioitua lainsäädäntöä, ei mitään lainsäädännön tilkkutäkkiä, vaan selkeät säännöt jotka ovat helppolukuisia, joita on helppo soveltaa. Me haluamme myös korostaa koulutusta. On tärkeää, että ne ihmiset, jotka ovat mukana tarjouskilpailuissa, heidän täytyy olla koulutettuja, heille täytyy olla riittävästi tietoa säännöistä. Me haluamme myös auttaa ihmisiä välttämään yleisimpiä hankinta- virheitä. On tärkeää, että toimijat kentällä saavat riittävästi osviittaa tehdäkseen työnsä hyvin. Sitten tästä niin kutsutusta integriteettiasiasta sanoisin sen verran, että meillä on tällä hetkellä pilottihanke yhdessä Transparency Internationalin kanssa, jonka kanssa tämmöistä integriteettipakettia haluamme laatia, tällaista nuhteettomuus- pakettia. Ja e, lähdemme siitä, että e, kaikki, e, eli hankkija ja kaikki ne tahot, jotka tekevät tarjouksia, sitoutuvat avoimuuteen. Ja Kukaan ei saa tehdä mitään sellaista, joka haiskahtaa korruptiolta. Ja tätä toteutamme vuodesta 2016 alkaen ja valvomme tuloksia, arvioimme niitä ja sen perusteella pohdimme, kuinka voimme laajentaa näitä, tätä käytäntöä. Sitten vielä yksi asia. Se liittyy ex-ante-ehdollisuuteen. Kun me toteutimme ensimmäisen arviomme, joka kohti lainkuuliaisuutta niin, tai sääntöjen noudattamista, niin toteutimme sen kansallisesti. Mutta kun puhutaan suurista valtioista, joissa on erilaisia alueita, niin vasta vuonna 2016 voimme todeta, onko toimia toteutettu. Ja tuolloin me pohdimme myös alueellisia ohjelmia silloin, kun sellaisia on toteutettu. Eli jos jokin maa on tehnyt jotain ja sitten alueellisten ohjelmien tasolla toimia on toteutettu asianmukaisella tavalla, niin me emme keskeytä näitä alue- kaikkia alueellisia ohjelmia, vaan puutumme niihin alueisiin, joilla ongelmia on. Ja nyt en puhu pidempään, annan puheenvuoron kollegoille. Kiitos. Edustaja Zeller, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää huomenta kaikille. Aluepääosaston tilintarkastuspuolelta haluaisin kiittää nyt ensin tästä työstä Ovenia ja muita. Kyse siis todella julkisista hankinnoista. Tässä kertomuksessahan todetaan, että tämä ei liity sinänsä kohesiopolitiikkaan tai sen erityissääntöihin. Kuitenkin tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä ennakkoehdoista. Ja tilintarkastustuomioistuinhan tässä selittää, että on aivan ilmeistä tarkastella erityisesti aluepääosaston kannalta tätä virheiden määrää. Kertomuksessa aluepääosasto on kerännyt tietoa yli kahden vuoden ajan ja näin olemme myös tarjonneet hyvin paljon ohjeistusta, koulutusta, neuvontaa jäsenvaltioissa. Ja niin kuin Vitoria Jätä kollegani juuri totesi, tässä vaiheessa jäsenvaltioissa pyritään nyt ottamaan kaikki toimijat, kaikki sidosryhmät mukaan työhön. Mitä tähän ja tilintarkastuspuoleen tulee, täällä on joitain vakavia puutteita, joita aluepääosasto on havainnut, ja ne ovat kyllä johtaneet hyvin merkittäviin korjauksiin jo vuonna 2005 niinkin varhaisessa vaiheessa. Ja tämä toki kulkee käsi kädessä niiden äh, muiden korjausten kanssa yhdessä muiden pääosastojen kanssa todella olemme pyrkineet tukemaan jäsenvaltioita niiden järjestelmien parantamisessa erityisesti rajoittavat kriteerit, äh, läpinäkyvyyden lisääminen prosesseissa, äh, jälkikäteismuutosten välttäminen, mitä sopimuksiin tulee. Eli jos ne on äh, katsottu ei ähm, tukea ansaitseviksi. No, mutta joka tapauksessa me olemme ehdottaneet jäsenvaltioille näitä korjausmalleja ja ylipäätään tarkastelet niitä riskejä, joita paikan päällä voitaisiin välttää jo alusta alkaen. Ja sitten tietenkin ne viranomaiset jäsenvaltion tasolla ovat hoitaneet tämän käytännön työn. Täällä itse asiassa kysyttiin asiasta. Tilintarkastustuomioistuinhan jo vuonna 2004 tästä yhdestä yhtenäistä tilintarkastusmallista teki ehdotuksen ja me olemme tilintarkastusviranomaisten kanssa tehneet yhteistyötä, jotta ne soveltaisivat samoja käytänteitä erityisesti julkisten hankintojen alalla. Ja vuodesta 2011 meillä on tällainen tilintarkastus äh, checklist-luettelo, eli nämä kohdat täytyy tarkistaa julkisten hankinnoiden kohdalla ja näin voidaan saada äh, yhteisiä käytänteitä. Ja luottamusta on tässä nyt tietenkin äh, monitoroinnin kautta rakennettu jo vuosien ajan ja nyt tiedämme, että 42 äh, tilintarkastusviranomaista tekee jo todella hyvää työtä. Äh, he ovat vastuussa yli 90 prosentista näiden rahastojen varojen käytön tilitarkastuksista. Mitä sitten näihin loppuihin alle 10 prosenttiin tulee, parantamisen varaa vielä on yhteisen metodologian soveltamisen suhteen. Sitten täällä nousi esiin joitain numerotietoja. Haluan itse asiassa kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Olen hyvin kiitollinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin on jo julkaissut kertomuksessaan nämä toimintasuunnitelmansa, toimintasuunnitelmamme äh, sivulla 33 tässä kertomuksessa. Komission toimintasuunnitelma kuvaillaan erittäin hyvin ja ensimmäinen joulukuutahan komission jäsen tulee sen virallisesti esittelemään puhuitte jopa 40 prosentin virhetasosta ja halusin tehdä selväksi, ja tämä myös ilmenee tuosta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta sen sivulla 19 on grafiikkaa, joka kertoo, että tämä on virhefrekvenssi. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessahan tämä selitetään, ja näistä virheistä Herra Owen totesi, että 29 prosenttia näistä oli vakavia virheitä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sopimuksen saanut taho ei sopimusta olisi ansainnut, sen ei olisi tullut sopimusta saada. Eli tämä ei tietenkään äh, ole sääntöjen mukaista. Tämä olisi syy äh, korjaukseen, äh, mutta se ei välttämättä sitä automaattisesti synnytä. Sitten nämä merkittävät virheet ne saattavat olla vakavia, mutta ne eivät ole kuitenkaan lopputulokseen vaikuttaneet ähm, hankintaprosessin aikana. Tosiaan tilintarkastustuomioistuin esitteli KONT-valiokunnalle nyt tiistaina kertomuksen, jossa todettiin, että 4,4 prosenttia oli kokonaisvirhetaso koko Euroopan unionin talousarvion osalta. Eli näin valtavat äh, mm, luvut tai numerot kuin nyt 40 prosenttia äh, eivät pidä paikkaansa. 1200 virhettä joistain jäsenvaltioista ja näistä vaan siis 12 000 puhujakorjaa, yksi nolla jäi tästä pois, niin 12 000 epäsäännönmukaisuutta, joista 2 prosenttia liittyi epäilykseen, petosepäilykseen. Ja mm, tämän jälkeen tietenkin sitten tuomioistuin kussakin jäsenvaltiossa asiaa tarkastelee. Tämähän toki osoittaa, että kyllä ongelmat eivät aina johdu petoksista, Euroopassa on myös korruptiota. On koko joukko tutkimuksia, jotka tämän osoittavat, ja julkiset hankinnat ovat erityisen alttiita äh, korruptiolle, korruptiovaaralle, mutta ennen kaikkea kyse on kuitenkin tiedon puutteesta ja kyvyttömyydestä äh, hoitaa näitä asioita. Näitä sopimusosapuolia on kymmeniä tuhansia ja esimerkiksi pienten kuntien on joskus vaikea täyttää kaikkia ehtoja ja tästä nämä virheet sitten voivat syntyä. Joten jäsenvaltioilla, niiden alueilla täytyy olla kapasiteettia hoitaa nämä asiat säännönmukaisesti ja tässä jäsenvaltiot tarvitsevat tukeamme on otettava huomioon paitsi EU-säännöt, myös kansalliset säännöt. Jos kansalliset säännöt ovat äärimmäisen monimutkaiset ja tulevat sitten vielä EU-sääntöjen päälle, niin tietenkin tämäkin saattaa johtaa virheisiin. Ja tämä on kyllä sellainen kysymys, jossa meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yksinkertaistamisen nimissä. Ei meidän nyt tarvitse olla paavillisempia kuin paavi kuitenkaan näissä asioissa, koska kyllä todennäköisesti monimutka- sääntöjen monimutkaisuuskin on julkisten hankintojen alalla yksi virheiden lähde. Kiitos. Kiitos. Haluatteko vielä lisätä tähän jotakin? Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että keskeistä on se, että saamme aikaan hallinnollisen muutoksen – ja haluamme hallintokulttuurin muutoksen aikaiseksi niin, että ymmärtäisimme paremmin, mikä on julkisen hankinnan säännösten pyrkimys ja, ja henki ja kirjaan. Regio, pääosasto ja tilintarkastustuomioistuin ovat pyrkineet kehittämään rakenteellista järjestelmää niiden jäsenvaltioiden avuksi, joilla on systeemisiä ongelmia julkisissa hankinnoissa. Me uskomme siihen, että näille toimille on tarvetta ja asenteet ovat hyvin tärkeitä. Jäsenvaltioiden on itse ymmärrettävä, kuinka tärkeää on olla käytössä sellainen järjestelmä, joka on tehokas ja virheetön. Me tarjoamme teknistä apua, ennaltaehkäiseviä toimia niin, että jäsenvaltiot toimisivat itse muutoksen hyväksi. Me emme pelkästään ajattele näin, vaan teemme myös käytännön toimia DG Region kanssa. Juuri tällä hetkellä autamme jäsenvaltiota parantamaan julkisten hankintojen järjestelmiensä. Toiseksi sääntöjen monimutkaisuus. Vuoden 2014 uudistus oli sellainen, että luokittelisin sitä oikeastaan jonkinlaisena työkalupakkina näin saadaan lisää joustoa, lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia myös viranomaisten käyttöön. Se ei ole yhtä joustamaton järjestelmä kuin aikaisempi, mutta se vaatii kyllä koulutusta ja ymmärrystä alueellisella tasolla siitä, mitä mahdollisuuksia tarjolla on, jotta niitä myös käytetään. Kolmanneksi tiedoista ja tiedon merkityksestä varmasti havaitsit, että komiksi on hyväksynyt hiljan yhtenäismarkkinastrategian. Tässä, ja, äh, tässä asiakirjassa meillä on esittää julkista hankinnoista ja tiedoista äh, vakavasti otettavaa ajatuksia. Haluamme kannustaa jäsenvaltioita kehittämään julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä sopimuksista ja muutoksista tietopankkeja. Tämä voisi toimia sekä avoimuuden että myös hallinnon parantamisen näkökulmasta. Haluamme myös kannustaa siihen, että tietoa olisi entistä enemmän tilintarkastuksesta ja yleensä tarkastuksesta. Näin saisimme tiedon tarkastuksista kaikkien käyttöön ja näin voisimme edistää myös yhtenäistä tilintarkastuskulttuuria kautta EUn. Haluamme saada myös jonkinlaisia havaitsemisvälineitä tälle alalle näin jäsenvaltiot voisivat havaita epäsäännönmukaisuuksia julkisen hankinnan järjestelmissä. Näin voisimme myös keskittyä paremmin laajalle ulottuneisiin systeemisiin ongelmiin, eikä, eikä tarvitsisi keskittyä yksittäistapauksiin. Ja vielä kaksi kommenttia sen suhteen, mitä teemme edistääksemme rajat ylittävää kauppaa julkisissa hankinnoissa. Mainitsin asiakirjan, jonka esittelimme IMKossa tässä taannoin. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille toimijoille. Ajattelen tässä tätä delkia Alankomaat esimerkkiä. Näin pienet toimijat voivat osallistua julkisiin hankintoihin niin, että on yksi ja ainoa asiakirja, eikä tarvitse tuottaa valtavaa nippua asiakirjoja joilla sitten perustellaan osallistumista menettelyyn kaikissa julkisissa hankinnoissa Euroopassa, joihin direktiivi eh, pätee, käytetään yhtä ja ainoa asiakirjaa, jonka hakijan täytyy esittää. Tämä osoittaa eh, valinnan verifioinnin ja myös eh, ulossulkemiskriteerit. Kun ajatellaan toimia, jotka jäävät ikään kuin tutkan ulottumattomiin, esimerkiksi paremmat käännökset Äh, julkisista hankinnoista ja mahdollisuuksista osallistua. Tässä tehdään jo mielenkiintoista työtä ja me autamme myös yrityksiä osallistumaan niin, että niille avautuisi paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailuihin kautta Euroopan. Komission jäsen Bienkowska ja pääosasto Grow ovat hyvin sitoutuneita viemään näitä aiheita eteenpäin tämän komission kauden aikana. Teemme yhteistyötä DG Region kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen rohkaisevalla tuella. Kiitos. Kiitos kaikille keskusteluun osallistujille. Kiitos alustuksesta, herra Owen. Se oli oikein mielenkiintoinen. Kiitos tästä kertomuksen esittelystä. Nyt Meillä on selkeä kertomus, selkeät suositukset, olemme kuulleet komission visiosta ja myös toimintaohjelmasta. Sehän on jatkuva prosessi, kun kyseessä on täytäntöönpano. Haluaisin kertoa teille, komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajille, että aluekehitysvaliokunta seuraa tätä prosessia olette keskustelusta havainneet, että me ymmärrämme, kuinka merkittävä aihe on kyseessä. Toivottavasti tapaamme toisemme uudelleenkin ja saamme sitten parempia uutisia julkisista hankinnoista. Kiitoksia oikein kovasti ja nyt jatkamme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Our second guest this morning. Tämän aamun toinen vieraamme on herra Frederic Valier. Menikö nimi oikein? Valier. Hän on Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston pääsihteeri, CEMRn pääsihteeri. Hän on paikalla kertomassa meille elimensä nykyisistä ja tulevista toiminnoista. Järjestö perustettiin vuonna 1951. Kyse on Euroopan tason kattojärjestöstä. Siellä on 41 maasta 61 jäsenjärjestöä ja ne puhuvat 150 000 alueellisen viranomaisen puolesta. Aika vaikuttavaa. Järjestöä on kuvailtu ikään kuin kaksoisroolin omaavaksi niin, että se käsittelee lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla, jolla on vaikutusta alueisiin ja kuntiin ja toiseksi tarjoaa keskustelufoorumin alueellisille ja paikallisille viranomaisille ja niiden äh, edustajille. CEMR e vieraili viimeksi valiokunnassamme vuonna 2011. Pahoittelen tätä hyvin pitkää yhteyskatkoa välillämme. Nyt uuden aluekehitysvaliokunnan jäsenillä on hyvä mahdollisuus saada lisätietoa järjestöstä. Se edustaa monia alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Meillä on kutakuinkin tunti aikaa tälle keskustelulle. Antaisin ensin puheenvuoron herra Valiella. Hän saa 15 minuutin puheenvuoro. Riittääkö se teille? Hyvä. Ja sen jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja kommentoida. Olkaa hyvä. Thank you, thank you chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tulla esittelemään CMR tämän valiokunnan jäsenille. Kuntien ja alueiden neuvostohan on yksi vanhimmista eurooppalaisista järjestöistä, joka edustaa kuntia ja alueita. Meillä on 16 äh, kansallista äh, edustajaa 41 maasta, eli olemme laajempi kuin Euroopan unioni, mutta totta kai 28 jäsenvaltiota ovat myös mukana. Meidän tavoitteemme on edistää yhtenäistä, demokraattista ja rauhanomaista Eurooppaa kauppaa, haluamme, että subsidiariteettiperiaatetta kunnioitetaan ja että kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoprosesseihin. CMR <clears throat> on tunnustettu työmarkkinaosapuoli sosiaalidialogissa. Se edustaa paikallis- ja kuntahallintoja työnantajina. Ja tämä on myös vahvistettu vuonna 2014, kun tehtiin edustavuustutkimus Eurofound teki edustavuustutkimuksen Euroopan komissiolle. Me olemme myös Euroopan neuvostossa pysyviä tarkkailijoita ja niin myös monissa eu instituutioissakin. Ja on suuri ilo voida olla täällä tänään ja keskustella valiokunnan kanssa. Kuten äh, totesitte, niin viimeksi olimme valiokunnassa vuonna 2011 mutta meillä on säännönmukaisia yhteyksiä jäseniin, teidänkin valiokuntanne jäseniin siis, mukaan luettuna. Hyvät ystävämme, Albrechthan oli CMRn varapuheenjohtaja jonkin vuoden ajan, e, ennen kuin hänestä tuli MEP, Van Nistelrooy on, ja Bresso ja muut, monet, monet muutkin ovat ystäviämme, olemme heidän kanssaan jatkuvasti tekemisissä, ja siksi on oikein mukava kertoa prioriteeteistamme. CMR on myös maailmanlaajuisen järjestön, eli maailman kaupungit ja kuntahallitukset nimisen järjestön mm, jäsen, ja me toimimme tällä tavalla myös kansainvälisillä areenoilla, YKssa, COP21 kaltaisissa tapahtumissa olemme läsnä, Äh, Abitat 3 konferenssissa ensi vuonna. Sielläkin olemme läsnä, joten kyllä meillä on kiirettä pitänyt tässä. CMR äh, kattaa aika useita aiheita. Hallinto, demokratia ja kansalaisuus ovat sellaisia erityisesti. <clears throat> Ja me haluamme hanakasti kehittää yhteistyötä kuntahallinnon ja kaupunkien välillä. Semer kehitti ystävyyskaupunkiliikkeen tai oikeastaan elvytti sen ensimmäisen, toisen maailmansodan jälkeen. Me olemme myös edistäneet tasa-arvoperuskirjaa, eli kyse on naisten ja miesten tasa-arvosta kunnissa. Meillähän on tuhansia kuntia Euroopassa ja me edistämme tasa-arvoa ja olemme saaneet parlamentin tuen tälle toiminnalle. Me olemme myös ensimmäinen, tai ensimmäisessä vaiheessa äh, kunnallisen itsehallintoperuskirjan laatimisessa teemme tätä Euroopan neuvoston kanssa äh, yhdessä, ja me olemme jo vuonna 1993 äh, hyväksyneet Ähm, peruskirjan paikallisista vapauksista. Yksi tärkeä toiminta kenttämme on julkiset, hall, julkiset palvelut, niiden hallinnointi kunnilla ja alueilla ja se, miten tämä liittyy äm, sosiaalidialogiin, virkamiesten oikeuksiin, myös ä, äh, alueellinen ja kaupallinen ja sosiaalinen kohesio on lähellä sydäntämme, siksi teemme läheistä yhteistyötä tämänkin valiokunnan kanssa. Pyrimme kehittämään uusia ajatuksia siitä, kuinka äh, rakenne- ja investointivaroja käydään, voidaan käyttää paremmin hyödyksi ja haluamme myös äh, edistää näiden rahojen parempaa käyttöä demografiset muutokset, väestön kehitys ja ikääntyminen ovat asia, jota seuraamme. Sitten ympäristö, ilmasto ja energia on meille tärkeä aihe. Mainitsin jo COP21 kokouksena aiemmin, mehän osallistumme siihen. Me osallistumme myös pormestarien kokouksiin, pyrimme vähentämään tai sopimukseen vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä. Me olemme myös osa konsortiota, joka tämän pormestareiden sopimusten järjestää. Ja me olemme mukana myös muutamissa muissa hankkeissa, joissa tarkoitus on keskustella muun muassa ilmastonmuutoksen sopeutumisesta ja olemme myös mukana hankkeessa, jossa keskustellaan kestävään energiaan investoinnista Euroopassa. Ja sanoin, että me olemme myös kansainvälisillä areenoilla mukana. Meillä on kokonainen joukko toimintaa kansainvälisesti. CMR on kansainvälisen foorumin johdossa. Kyse on sellaisten toimijoiden mm, foorumista, joka, jonka tarkoitus on edistää yhteistyötä kehitys, kehityksen saralla, ja me pyydämme, että komissiokin tukisi tällaista yhteistyötä kuntahallitusten ja kehitysmaiden kuntien kanssa. Tämä liittyy siis kehitysyhteistyöhön. Ja aiemmin tänä vuonna me käynnistimme DGFkon kanssa strategisen kumppanuuden tästä asiasta. Ja nyt ehkäpä puhuisin muutamista äh, kiireellisistä seikoista, joita seuraamme tällä hetkellä. Yksi niistä liittyy pakolaiskriisiin. Me olemme jo hälyttäneet Euroopan komission jo viime keväänä. Äh, pyysimme komissiota ottamaan huomioon äh, sen, minkälaisia seuraamuksia Välimeren tilanteella voi olla paikallishallintoihin ja kuntiin. Tehän varmasti, ja kuntahallintoihin, niin tehän varmasti tiedätte, että ensimmäiset toimijat, joihin tämä kriisi, jo, joita tämä kriisi koskee, ovat kunnat ja alueet Välimeren alueella, mutta enää ei ainoastaan Välimeren alueella, vaan kaikkialla Euroopassa. Ja me olemme tehneet aika paljonkin työtä jäsentemme kanssa puuttuaksemme tähän tilanteeseen, analysoidaksemme sitä. Olemme tehneet tutkimuksen, johon tekin voitte perehtyä, jos teitä kiinnostaa. Se löytyy meidän verkkosivultamme ja DG eh, Homein kanssa. Eh, olemme pohtineet, miten eurooppalaista rahoitusta voidaan käyttää kuntien tukemiseksi, alueiden eh, tukemiseksi pakolaiskriisissä me edelleenkin niin sanotusti loppailemme sen puolesta, että tätä rahoitusta saadaan kaupungeille ja alueille. Kaikki säännöt eivät sitä vielä salli, mutta toivomme, että jokin osa korvamerkitään Euroopan tasolla, jotta voidaan tukea kotouttamista ja pakolaisten vastaanottoa kunnissa. Me olemme osallistuneet aktiivisesti eri keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka liittyvät kohesio- ja rakennerahastoihin, ja odottelemme yhteistyötä myös välitarkastuksen kanssa, Olbrechtin kanssa, siis välitarkastuksen suhteen pohdimme, miten ohjelmointia ja ohjelmakautta voidaan vielä rukata ja sopeuttaa uusiin tilanteisiin. Meillä on neljä tärkeintä aihetta, johon tässä yhteydessä haluaisimme puuttua. Ensinnäkin haluamme vahvistaa kumppanuusperiaatetta, joka on jo kirjattu ohjelmaan. Haluamme tällaiseen aluepohjaiseen lähestymistavan niin, että tuetaan kuntien paikallista kehittymistä. Tämä on asia, jossa olemme olleet tiukkona jo vuosina ja me tuemme tietysti tätä integroitua aluevälinettä. Sehän liittyy alueiden ohjelmien valmisteluun ja niiden toteuttamiseen täytäntöönpanoon. Me olemme tehneet myös tutkimuksia. Viimeisin on katsaus siitä, kuinka integroituja alueellisia investointeja on täytäntöön pantu ja me pyrimme myös analysoimaan sitä, kuinka investointi- ja rakennerahastojen varoja on toteutettu. Ja jos teitä nämä tutkimustulokset kiinnostavat, niin mm, voitte perehtyä niihin. CMR on my- myös sidosryhmäjärjestö, joka osallistuu ö, kaupunkikehityksen ja kaupunkikoheesiota käsittelevään interryhmään tai hallitusten väliseen ryhmään. Ja me kannamme oman kortemme kekoon, kun tätä niin kutsuttua kaupunkiagendaa kehitetään. Erityisesti teemme yhteistyötä komission ja Hollannin ministeriön kanssa, koska Hollantihan on seuraava puheenjohtajavaltio ja haluamme vaikuttaa tietysti siihen, mitä Hollanti puheenjohtajavaltiona tekee alueellisesta kohesiosta ja kaupunkiasioista vastaavien ministeriöiden julkilausuma Riijassa viime kesäkuussa, niin siellä CMR halusi tuoda nimenomaan kuntien ja alueiden äänten kuuluviin ja Eurocities asiasta puheen ollen meidän roolimme on aivan erityislaatuinen ja omintakeinenkin täydentävä siihen, mitä Eurocities itse tekee, koska me pidämme hyvänä tällaista alueellista lähestymistapaa, jos, joka tunnustaa kaupunki äh, ja kaupunkialueiden ja niin kutsuttujen äh, takamaiden hinterlandien välistä yhteistyötä. Sitten haluamme tietysti päästä äh, eroon byrokratiasta, kun varoja käytetään. Me esitimme kantamme regivaliokunnan kuulemistilaisuudessakin tähän asiaan liittyen ja voin antaa teille kopioita meidän kannoistamme, ähm, asiakirjoistamme. Piakkoin aloitamme pohdinnat kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen ja valmistelemme seuraavaa kokoustamme, joka järjestetään huhtikuussa. Ja me olemmekin lanseranneet jo keskustelun eh, paikallis- ja kuntajohtajien kesken, ja toki parlamenttikin voi osallistua tähän keskusteluun. Tarkoitus on rakentaa Eurovisiota eh, Euroopalle vuoden 2030 jälkeiselle ajalle, ja nimenomaan kuntien ja alueiden näkökulmasta. Ja toki meidän täytyy vielä eh, osallistua tähän koko 2030 ähm, keskusteluun. Ja meillä onkin synteesikannoistamme, jonka ähm, voimme saattaa käyttöön. Me olemme myös sitoutuneet kestävään kaupunki, kaupunkien kehitykseen ja me teemme yhteistyötä ranskanlaisten ministereiden kanssa. Me haluamme kestävien kaupunkien puitteistoa ähm, yksinkertaistaa ja saa tehdä siitä käyttäjäystävällisemmän. Nikosiassa järjestetään vuonna 2016 kokous tähän liittyen ja erityisesti haluamme äh, auttaa äh, pieniä ja keskikokoisia kaupunkeja kehittämään kestävän kehityksen strategioita. CMR äh, on myös mukana keskustelussa keskusteluissa kansainvälisellä tasolla ja YKssa me olemme globaalin työryhmän jäseniä, eh, nimenomaan kunta ja ähm, alue työryhmän jäseniä. Me pyrimme osallistumaan keskusteluun, joka käsittelee kestävää kehitystä, kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumme eh, myös kokoukseen, eh, jossa puhutaan Habitat 3 mm, asioista. Kyse on siis Valmistelukokous järjestetään Prahassa maaliskuussa ja varsinainen kokous järjestetään Pokotassa. Niin, kaikki tämä toimintamme on toinen toistaan täydentävää ja tietysti haluamme, että kunta- ja aluetasolla saadaan aikaan enemmän synergiaa niin, että otetaan huomioon paitsi eurooppalainen näkökulma, myös globaali näkökulma. Ja me haluamme vaikuttaa uuteen urbaaniin ja globaaliin agendaan ja keskitymme erityisesti kahte, kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoitteeseen 11, joka on kestävät kaupungit ja alueet, se on meidän sydäntämme lähellä. Ja me olemme erittäin kiintoisia tästä tavoitteesta. Ja sitten tavoite 16, joka koskee hallinnointia. Haluamme varmistaa sen, että YK tasolla tehdyt sopimukset vastaavat eurooppalaisia politiikkoja ja linjauksia. Niin, eli CMR on toki myös kiinnostunut hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, sitähän meillä jo onkin, ja aivan erityisesti rekivaliokunnan kanssa haluamme tehdä yhteistyötä Urban, Urban Intergroupin kanssa niin ikään, ja mielelläni käy, mielellämme käymme keskustelua valiokunnan kanssa jatkossakin. Me mielelläni, mielellämme esittelemme kantojamme teille, jos teitä kiinnostaa. Ja haluaisin myös käyttää tilaisuuden hyväkseni ja toivottaa valiokunnan jäsenet, kiinnostuneet jäsenet osallistumaan Nikosian konferenssiin, joka järjestetään siis vuonna 2016. Tämä kongressihan on kaikkein tärkein tapaaminen, jossa paikalliset ja kuntajohtajat tapaavat. Odotamme paikalle noin tuhatta kaupunginjohtajaa tai pormestaria kaikkialta Euroopasta. Ja tietysti myös parlamentin jäsenet ovat tervetulleita sinne, komission jäsenet ovat tervetulleita ja edustajat ja muutkin eurooppalaiset johtajat. Meidän tavoitteemme, kuten jo mainitsin aiemmin, on se, että saamme kehitettyä Eurooppa 2030 visiota. Haluamme kehittää visiota alueiden Euroopasta, ehkä hiukan optimistisemmassa hengessä kuin mikä tällä hetkellä mantereellamme vallitsee. Kiitos. Thank you. Thank you very much for your presentation. Kiitos tästä puheenvuorosta ja kiitos kutsuista. Kun on tällainen etujen ajamismahdollisuus tässä valiokunnassa, niin varmasti saatte myös valiokunnan edustuksen paikalle konferenssinne. Nyt kollegat, teillä on puheenvuoro. Jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, olkaapa hyvät. Edustaja Olbrecht. E Olen todellakin entinen varapuheenjohtaja ja olemme toimineet erittäin äh, aktiivisesti monissa hankkeissa, muun muassa Ecosovertyr ja samoin aktiivisesti alueiden komitean kanssa yhteistyössä. Kysymykseni pääsihteerille ja huomio myös. Tuolloin aikoinaan muistan, että käytiin keskustelua siitä, että jos kaikki CMRn tapaiset vapaaehtoisjärjestöt CMR hän aloitti jo 50-luvulla pormestarien kokouksella. Tuolloin tarkoitus äh, oli muistuttaa siitä, että äh, kaupungit ovat osa Eurooppaa, mutta tarvitaanko, äh, onko näitä tarvittu sen jälkeen, kun alueiden komitea perustettiin? Jos ja kun alueiden komitea on paikallisviranomaisten edustuslaitos, niin äh, entäpä äh, sitten nämä muut järjestöt? Tätä kysyttiin alueiden komitean taipaleen alkuvaiheessa, mutta äh, nyt varmasti voidaan vastata, että kyllä molempia tarvitaan. Ja pääsihteeri kysyisinkin teiltä, että kun ajatellaan alueiden komitea ja sitten CMRn tapaisia järjestöjä, sehän on siis kattojärjestö, niin onko niillä roolinsa kumpaisellakin. Nehän eivät itse asiassa tee päällekkäistä työtä kuitenkaan. Alueiden komitean on valittu edustajat paikallisviranomaisista. Sitten me vapaaehtoisjärjestöt, muut järjestöt, ovat mukana teidän toiminnassanne, tietenkin myös sitten muut kuin EU-jäsenvaltioista tulevat. Ehkä tilanne on muuttumassa. Mikä on sen ajatus äh, alueiden komiteasta ja sen toiminnasta tänä päivänä? Kiitos. And uh, welcome. It Kiitos ja tervetuloa vieraaksemme. Olipa mielenkiintoista kuulla teidän toimintakentästänne. Haluaisin ehkä esittää kysymyksen makro- talouden ehdollisuudesta ja eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Kaikkihan tiedämme, että jäsenvaltiot järje- ovat järjestäytyneet eri tavoin. Ja monissa jäsenvaltioissa alueet ovat äärimmäisen tärkeä tekijä toimia juuri esimerkiksi rakenneuudistusten sekä talouden vakauttamisen täytäntöönpanossa, eli alueiden toiminta on äärimmäisen keskeistä. Euroopan toimielinten tasolla joskus syntyy vaikutelma, että edelleen ajatellaan keskusjohtoisesti eikä niinkään alueellisesti, kun puhutaan makrotalouden ehdollisuudesta eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Edustaja Rues. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas colocar uma questão eh, de forma muito rápida e que tem... Kiitos puheenjohtaja. Halusin ihan lyhyesti vain nostaa vielä yhden asian esiin. Tehän totesitte, että CMR ajaa kestävän kehityksen tavoitteita. Muistan, että syyskuussa itse asiassa sitouduttiin tiettyjen tavoitteiden täytäntöönpanon erityisesti kestävän alueellisen kehityksen aikaansaamiseksi. Ja kun nyt sitten ajatellaan teidän toimintaanne, niin tehän olette kovasti sitoutuneet tähän työhön, valmistelleet myös hyvin korkeatasoisia tapaamisia, korkean tason tapaamisia ja konferensseja ja niin edelleen, mutta mitä ehdotatte ajatellen tätä ristiriitaa, joka itse asiassa on olemassa tahdon ja valmiuden välillä yhtäältä todella siis tehdä, toteuttaa asioita, mutta sitten toisaalta sen välillä, että maissa on talouskriisi. Tahtoa on, mutta miten siitä saataisiin käytännössä jotakin aikaa. Kiitos. Question is from Mr. Paul. Kiitos. Edustaja Polczak, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rovněž eh, chci poděkovat za prezentaci. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenvuorosta, jonka pääsihteeri Euroopan kuntien alueiden neuvostosta piti. Minusta tuli Tsekin tasavallassa kuntaedustuksen toiseksi suurimman järjestön puheenjohtaja ja me pohdimme, miten kaupunkien ja kuntien tulisi valmistautua, kun ajattelemme pakolaiskriisin vaikutuksia. Te mainitsitte monia esimerkkejä siitä, miten kunnat voisivat toimia. Olisi hyvä kuulla tästä lisää. Thank You, thank you, and the next Kiitos. <coughs> Edustaja Manskoa. Oui. Merci Madame la Présidente. Je voudrais quand même remercier. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää CMRn edustajaa tästä esityksestä. Siinä oli paljon tietoa. Erityisesti oli mukava kuulla teidän tehtävistänne ja siitä, mitä te ylipäänsä mm, teette, miten te toimitte alueella kun ajatellaan etäisiä alueita ja niin kutsuttuja ultraperiferisiä alueita, niin miten te voitte tukea mm, näitä alueita? Nehän ovat etäällä kaikesta. Thank you, thank you, and Mr. Van... Kiitos, edustaja Van Nisteroi. Kysymys tai kommentti? Kiitos puheenjohtaja tilaisuudesta käyttää puheenvuoroja. Mukavaa, että tämä asia. Kattojärjestö on mahtunut esityslistallemme. Se todella edustaa kansalaisia ja puhuu kansalaisten äh, edun ajamisesta. Minulla olisi kysymys Amsterdamin sopimuksessa. Niin äh, me tässä vastikään järjestimme avointen äh, ovien päivän puitteissa tapaamisen alueiden komitean kanssa ja sovimme oikeastaan tällaista toimintasuunnitelmasta, jotta kaupunkiagenda, siis horisontaalinen kaupunkiagenda saataisiin täytäntöön pantua. Niin itse asiassa tällainen Amsterdamin sopimus menee pidemmälle kuin mitä neuvosto on oikeastaan halunnut tehdä, nimittäin se, että otetaan mukaan ja huomioon sellaiset järjestöt, kuten teidän järjestönne, jotka toimivat Euroopan laajuisesti ja joilla on todella hyvin paljon sanottavaa. Oletteko te huomanneet, että voitaisiin saada laadukkaampaa kaupunkialueita koskevaa agendaa mahdollisesti aikaan näiden uusien sopimusten kautta. Mikä teidän, teidän kantanne on? Voitaisiinko tätä entisestään parantaa? Kiitos. Questions? Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Ei näyttäisi olevan. Herra Valje, olkaa hyvä. Nyt voitte vastata ja kommentoida. Thank you, thank you, Chair. Um, well... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Jan Olbrichtiltä. Se liittyy täydentävyyteen alueiden komitean ja toisaalta meidän kattojärjestömme välillä. Minä olen ollut aikoinani vielä mukana, kun alueiden komitea luotiin ja näistä asioista oli kyse. Mutta CMR on toki ollut asioidemme edistäjänä alueiden komiteassa. Vuosien varrella olemme löytäneet hyvää täydentävyyttä järjestelmien kesken. Alueiden komitea omalta osaltaan on hengeltään yleiskokous, ei se tietenkään mikään Euroopan parlamentti ole, mutta se on yleiskokous, joka ottaa kantaa täytäntöönpanovaiheessa olevien lainsäädäntöhankkeiden suhteen. Meidän järjestömme taas toimii ikään kuin jo aiemmissa vaiheissa. Meidän roolimme on saada paikallisten ja alueellisten toimijoiden näkökulma äh, esille siinä vaiheessa, kun lainsäädäntöä laaditaan ja suunnitellaan. Sen takia me teemme yhteistyötä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä Euroopan komission että Euroopan parlamentin kanssa – näin me pyrimme tuomaan oman näkemyksemme esille ja osallistumaan mahdollisimman hyvän sääntelyn aikaansaamiseksi silloin, kun se vaikuttaa alueelliseen ja paikalliseen hallintoon. Näin minä näkisin välisemme eron. Totta kai me teemme läheistä yhteistyötä alueiden komitean kanssa monissa aiheissa. Uskoisin, että tulevina vuosina meidän on myös selkeytettävä välisiämme yhteyksiä. Nähdäkseni kuitenkaan mitään kilpailuasetelmaa meidän välillämme ei ole, vaan pikemminkin oikein hyvää täydentävyyttä. Tämä pätee myös muihin järjestöihin. Me tietysti olemme laajin toimija ja meidän järjestömme ovat kansallisia järjestöjä. Tilanne on hieman toisenlainen niiden toimijoiden suhteen, joilla on suoria jäseniä, jotka käsittelevät aivan erityisiä täsmällisiä aiheita. Minä näkisin CRM ikään kuin liitto kattojärjestönä niin, että voimme huomioida kaikki toimijamme, jäsenemme, voimme järjestää yhteisiä keskustelukierroksia ja tämä pätee esimerkiksi nyt, kun käsittelemme pakolaiskriisiä. Me voimme tuoda yhteen kaikki toimijat ja määritellä yhteisiä, ehdotu- määritellä yhteisiä ehdotuksia ja strategioita. No sitten kysymys Euroopan unionin toimielinten ja toisaalta alueellisen tason toimijoiden välillä. Olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että Joskus näemme, että suhteissa keskitytään liiaksi keskustasoon, jäsenvaltiotasoon. Tähän kysymykseen me olemme pyrkineet puuttumaan ja muuttamaan tilannetta niin, että huomioitaisiin paremmin alueellinen ja paikallinen hallinto. Katsomme, että jos tilanteeseen puututaan kaikkialla, niin Euroopan jatkokehitys, tuleva kehitys ja myös muu maailman kehitys hyvin pitkälti nojautuu alueiden ja paikallishallinnon mahdollisuuteen synnyttää kasvua ja kehitystä. kun käsitellään näin monia kysymyksiä, niin kuin täälläkin Euroopan parlamentissa käsitellään, niin tarvitaan myös kaupunkien, alueiden ja paikallisten toimijoiden mukanaoloa. Usein ohjeistus menee keskushallintoon, mutta välttämättä ei sieltä sitten päädy kuitenkaan ketjun loppuun saakka alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Me näemme alueet ja kunnat tärkeänä osana Euroopan unionia. Tämähän mainitaan jo perustamissopimuksessa. Alueet ja kunnat tunnustetaan hyvin tärkeinä hallinnollisina toimijoina. Niille täytyy nyt tässä mielessä vain tarjota ikään kuin uutta elämää. Ja oikeastaan tämä kommentti suuntautuu enemmänkin komission kuin parlamentin suuntaan, mutta se on meille hyvin tärkeä kysymys. Sitten kestävän kehityksen tavoitteet, jotka mainitsitte. Me olemme työstäneet paljon näitä tavoitteita. Puhuisin tavoitteista 12 ja 16. Toki niitä on paljon muitakin. Paikallis hallinnon täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin näissä tavoitteissa. YK on myös ymmärtänyt, että jotta voidaan panna tiettyjä tavoitteita, niin täytyy vedota kaupunkeihin ja paikallishallintoon. Vuonna 2050 75 prosenttia väestöstä elää jo kaupungeissa. Tämä on suuri haaste. Euroopassa problematiikka ei tietenkään ole aivan sama kuin maailmanlaajuisesti, mutta meillä on myös eurooppalainen malli, jota haluamme puolustaa. Haluamme täydentävyyttä toisaalta maaseutualueen ja toisaalta kaupunkialueiden välille. Meillä on myös demokraattinen hallintomalli, jota voimme edistää maailmanlaajuisesti. Emme halua tietenkään läksyttää muuta maailmaa, mutta meillä on käytössämme demokraattisia vuoropuhelun välineitä, edustuksellisia välineitä, jotka voivat tuoda esille aikomuksiamme myös globaalisti. Aina on tietenkin eroavaisuutta puheen ja tekojen välillä. Vuosituhat tavoitteet nyt tästä esimerkkinä. Kaikkiin tavoitteisiin ei päästy, mutta Euroopan unionissakin määritellään tavoitteita. Meillä on esimerkiksi strategia 2020. En tiedä, päästäänkö tavoitteisiin mutta pitkän aikavälin tavoitteita on määriteltävä, jotta voi ainakin haaveilla ja toivoa pääsemänsä tavoitteisiin. Ja on löydettävä vuoropuhelun strategioita, rakenteita, jotka mahdollistavat ratkaisujen löytymisen. Rahoitus- ja ilmastokriisi on totta kai meille suuri haaste. Näitäkin kysymyksiä me olemme kovasti työstäneet. Järjestelmä eh, tuottaa säännöllisesti tutkimuksia ja viimeisin tutkimus, jonka teimme alueellisten toimijoiden rahoitustilanteesta on vuodelta 2001-2012. Nyt me työstämme jo, työstämme jo uutta versiota. Näin me voimme huomattavalla tavalla seurata tilanteen kehittymistä. Me ehdotamme myös ratkaisuja, miten voitaisiin paikallisella ja alueellisella tasolla tässä kriisitilanteessa toimia. Esimerkiksi Portugalin, Kreikan, Italian ystävien ja espanjalaisten kanssa meillä on paljon tehty työtä, jotta voisimme puuttua näihin kysymyksiin myös kansallisessa kontekstissa. No sitten pakolaiskriisistähän jo puhuinkin jonkin verran. Me olemme toteuttaneet ensimmäisen tutkimuksen alue- ja paikallishallinnosta. Nyt olemme laajentamassa tutkimusta kaikkiin maihin, Tsekin tasavallassa ja muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa – Tämä kysymys on aivan oleellisen tärkeä. Me ehdotamme Euroopan komissiolle sitä, että kehitettäisiin ohjeistusta, suuntaviivoja, mitä tarkoittaa paikallisesti ottaa vastaan pakolaisia. Haluaisimme käynnistää yhteistyö- ja parhaiten käytäntöjen vaihtoohjelman sitten vuoden 2004 kun nämä kieMAT liittyivät jäseniksi, niin paikallishallinnolla niinkään ei ole kokemusta, mitä se tarkoittaa, kun otetaan vastaan pakolaisia. On paljon väestön pelkoa, väärinkäsityksiä, integraatioajatuksia, joita on käsiteltävä. Näitä me sitten käsittelemme lähikuukausina. Haluamme todella korostaa sitä, että kaupungit ja paikallishallinto – suurimmaksi osaksi ovat toimimassa vapaaehtoisesti, mutta niillä ei välttämättä ole voimavaroja ja resursseja. Tässä tarvitaan komission ja jäsenvaltioiden apua, jotta ne tekevät oman osuutensa työstä. Pitää myös välttää sitä, että väestö taistelee keskenään näissä asioissa. No sitten hyvin kaukaiset, ultraperifeeriset alueet – Ymmärrän, että te olette äh, Ranskan edustaja noilta alueilta. Ranskan järjestö, meidän kattojärjestössämme säännöllisesti puuttuu nimenomaan merentakaisten alueiden kysymyksiin, jotta voimme auttaa myös näitä alueita pääsemään mukaan eurooppalaisiin rahoitusohjelmiin ja hankkeisiin. Pitää paikkaansa, että kenties tässä tarvittaisiin vielä lisäkin työtä. Euroopan tasolla on järjestöjä, jotka edustavat teidän alueita. Ne niin olen tästä aivan varma, koska olen ollut jo yhteyksissäkin heihin. Kenties voisitte yrittää aivan täsmällisiä toimia heidän kanssaan sillä alalla ja olisin tyytyväinen, jos me voimme olla tässä työssä avuksi. Ja nyt Van viimeiseksi esittämä kysymys. Toivomme, että seuraavassa EUn kaupunkialueiden urbaniagendassa löydetään oikeanlaiset suhteet toisaalta Euroopan unionin toimielinten ja toisaalta kaupunkien välille. Kaikki ei ole vielä aivan selvää. Sekin, kuinka moni eh, jäsenistä tukee tätä agendaa. Edelleenkin vastustustakin on, mutta kyllä me tätä aiheita työstämme. Toivon, että yhdessä hankkeen edistäjien kanssa voimme päästä tekemään oikein hyviä ehdotuksia. Yhdessä Alankomaiden, Saksan ja Ranskan ministeriöiden näiden maiden tuen avulla urbaani agenda jatkossa EU:ssa ei olisi enää kilpailuasemassa aluepolitiikan kanssa. Tässä tulisi päästä täydentävyyteen. Ja nimenomaan täydentävyyteen alueiden ja kaupunkien kesken integroidusti. Tätä me tuemme myös cmr vahvasti. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai olen kaikkien jäsenten käytössä, jotka haluavat olla minun yhteydessä, haluavat olla järjestömme yhteydessä. Me toimimme täällä Brysselissä ja olemme myös teidän palveluksessanne. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos. Myös minä toivon, että voimme toimia läheisessä yhteistyössä jatkotyössämme ja että meillä on mahdollisuus kuulla teidän onnistuneista hankkeista ja edustuksestanne paikallisviranomaisten äänten kuuluminen on hyvin tervetullutta myös täällä aluekehitysvaliokunnassa. Kiitos osallistumisesta tämän päivän kokoukseen. Kiitos kollegoille keskustelusta. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tarkoitus on äänestää kello 11.15. Vielä jokunen minuutti ennen sitä Pitääkö odotella vielä joitakin ryhmän jäseniä, valiokunnan jäseniä? Kolme minuuttia. Jos kolme minuuttia on tarpeen, niin käytetään ne sitten keskustelemalla keskenämme. Kolme minuuttia taukoa ennen kuin äänestys alkaa. Valmistelkaapa esimerkiksi äänestyskortit tämän kolmen minuutin aikana. Okay, colleagues, 11.15. We begin voting. No niin, kello on varttia yli 11, eli aloitetaanko nyt nämä äänestykset? Ensimmäinen lausuntoluonnos, josta äänestämme, on Rekin lausunto Euroopan investointipankki EIP vuosikertomus 2014. Vuodesta 2013 KONT ja EKON valiokunnat ovat yhdessä kirjoittaneet Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta oma-aloitteisen mietinnön. Ja nyt vuorossa on todellakin KONT-valiokunta ja Euroopan investointipankin rooli kohesiopolitiikkaan täytäntöönpanijana on merkittävästi viime vuosina lisääntynyt ja näyttäisi vahvistuvan entisestään nyt, kun kohesiopolitiikan uuteen kauteen liittyy yhä useampia rahoitusvälineitä. Meidän valmistelijamme Jakovcic esitteli kokouksessamme tämän lausuntoluonnoksen. Siihen on tehty 53 tarkistusta ja itse asiassa valmistelijamme on esittänyt myös joitain äh, kompromissitarkistuksia. Haluatteko käyttää lyhyen puheenvuoron, Jakutsic? Kyllä, kyllä. Ensinnäkin haluan toivottaa teille kaikille hyvää huomenta. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä kanssani tämän lausunnon laatimiseksi. No, jos toki jonkinlaista jännitettä keskuudessamme on ilmennyt, niin olemme saaneet aika hyvän lausunnon. Emme välttämättä ole täysin yhtä mieltä kaikista yksityiskohdista, mutta tämä asiakirja on mielestäni kuitenkin hyvä. Siinä tarkastellaan investointipankin roolia hiukan uudesta näkökulmasta. Eli tämä mietintö, josta me tänään äänestämme, tulee ehkä viitottamaan tietä investointipankin hiukan poikke erilaiselle roolille. On otettava huomioon taloustalouden toimijat ja ne, jotka voivat vaikuttaa kehittymiseen, siis niin yksityinen kuin julkinen sektorikin, yksityisten ja julkisten kumppanuuksien muodossa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt olemme valmiit aloittamaan äänestyksen. Aloitetaanpa nyt sitten todella tästä Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kompromissi kaksi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. A kohta kohdalta. Tätä alteryhmä on pyytänyt. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistuksen 29 toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Ehkä voitte vaihtaa paikkaa. Toimiiko? Okay, we'll, will. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys on alkanut 31. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt vuorossa on loppuäänestys. Se toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Lausunto on näin hyväksytty. Onnittelut, edustaja Jakutsic. Siirrymme seuraavaan äänestykseemme. Nyt vuorossa on lausuntoluonnos. Vuosikertomus 2014 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta. Heinäkuussa komissio julkaisi vuosikertomuksensa EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta. Talousarviovalvontavaliokunta kirjoittaa mietinnön, johon meidän valiokuntamme antaa lausunnon 15.10. Valmistelijamme herra Voon esitteli lausuntoluonnoksen ja määräaikaan mennessä siihen on tehty 51 tarkistusta. Valmistelija muuten on ehdottanut myös joitain kompromissitarkistuksia. Haluaako Vuon käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Chair, thank. Uh, Lyhyesti vain puheenjohtaja. Haluan kiittää varjoesittelijöitä kaikesta siitä, siitä avusta ja tuesta, jota sain lausunnon laatimiseksi. Kollegat huomannevat, että suurin osa tarkistusehdotuksista on yhdistetty noin kymmeneksi kompromissiehdotukseksi mikä osoittaa yhteistyökykyä ja myös sen, että valiokunta on melko yhtenäinen linjauksilta. Me haluamme, että rakennerahastoja käytetään niin, että niiden vaikutus on paras mahdollinen ja haluamme varmistaa sen, että rahat käytetään asianmukaisesti ja vaikuttavasti. Eli kaikki tämä ilmenee kompromissiehdotuksesta. You, thank you very much. Kiitos. Ja nyt voimme toimittaa äänestyksen ensimmäiseksi kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Täytyypä tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Kyllä, kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt toimitamme loppuäänestyksen lausuntoluonnoksesta. Koneellisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijallemme herra Vuonille. Suurella enemmistöllä hyväksytty toden totta. Seuraava äänestyksemme lausuntoluonnoksemme. Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta TISA koskeviin neuvotteluihin. Me todella teemme tästä lausunnon ulkomaankauppavaliokunnan mietintöön TISasta. Valmistelijamme on Rouva Vana. Hän viime kokouksessa esitteli tämän lausuntoluonnoksen 21.10. oli määräaika tarkistusten jättämiselle ja tarkistuksia määräaika mennessä tuli 65 kappaletta. Tässä puhuttiin todella palvelukaupan vapauttamisesta, neuvottelujen läpinäkyvyydestä, vaikutuksesta alue- ja paikallisviranomaisiin ja niiden toimivaltaan. Valmistelija on esittänyt myös kompromissia, kompromissitarkistuksia. Rova Vaana, olkaa hyvä. And, uh, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puolueryhmille ja kaikille varjoesittelijöille oikein hyvästä yhteistyöstä tämän lausunnon laatimisessa ja hyvästä ilmapiiristä. TISA on kiistanalainen aihe. Ei ole niinkään helppoa löytää yhteistä perustaa sellaisten kantojen välille, jotka ovat perustavanlaatuisesti erilaisia keskenään. Mielestäni kuitenkin hyvä ilmapiiri vallitsi, kun ainakin yritimme löytää yhteisen perustan ja halusimme sellaisen tekstin tähän valiokuntaan, joka tekee selväksi viranomaisten roolin näiden palvelujen tuottamisessa. Nyt voimme todella esitellä yhteisen tekstin. Kiitos. Thank you. Thank you. Now we can... Kiitos. Nyt voimme toimittaa äänestyksen. Aloitetaan kompromissista yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme kohta kohdalta. Tätä esittelijä on itse pyytänyt kolme, ykkönen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa, kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistus 55. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5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 Tarkistus 26. Kyllä, 26 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta. Anteeksi, 49 jäi tuosta, 48, 48 jäi tuosta välistä. Koska 49 kaatui, niin täytyy äänestää 48. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ja nyt tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 50. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No se on hylätty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, tarkistetaan tämäkin 51. Äänestys on päättynyt. Tämäkin hylättiin. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 on vedetty pois, joten äänestämme erikseen kaikista näistä tarkistuksista. Niitä on vain kolme. 47 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt toimitamme vielä loppuäänestyksen lausuntoluonnoksesta. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä äänestämään. Äänestys on päättynyt. Lausunto on hyväksytty. Onnittelut Rouva Vaanalle ja kiitämme teitä tekemästänne työstä. Näin olemmekin hoitaneet tämän aamupäivän työt. Jatkamme nyt suoraan koordinaattorien kokouksella. Sopiiko tämä koordinaattoreille, että koordinaattorien kokous pidetään tässä saman tien?